Colleagues, Hyvät kollegat, pyytäisin teitä nyt istuutumaan, jotta voimme aloittaa tämän kuulemisen. Pyytäisin, että ette istu niille paikoille, jotka on merkitty tiettyjä edustajia varten. Ja huomattaisin myöskin siitä, että tämän päivästä kuulemista voidaan kuulla myöskin internetin välityksellä ja niin ikään tämän kuuntelun sali käytössä muistuttaisin siitä, että pelkästään jäsenillä on lupa osoittaa suosiota kätten taputuksin, mikäli he niin haluavat. Hyvää huomenta, Rova Ulskuuko, joka on työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunnan puheenjohtaja, herra Buzeke, joka on teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja, sekä minä, joka olen puheenjohtajana talous- ja rahasianvaliokunnassa. Me kaikki haluaisimme toivottaa tervetulleeksi Jyrki Kataisen, joka on komissaariehdokas, joka vastaa työpaikoista, kasvusta, investoinnista ja kilpailukyvystä. Tervetuloa meidän kolmen valiokunnan yhteiseen kuulemiseen. Kuulemme järjestetään valikuntien yhteistyössä työjärjestyksen sääntöjen mukaan. Työjärjestyksen mukaan, mikäli komissaari ehdokkaan salkku liittyy useamman kuin yhden valiokunnan toimialan suurin piirtein tasavertaisesti, valiokunnat voivat, lähtää, lä, peru, valiokunnat voivat järjestää yhteiskuulemisen. Lisäksi yhteistyössä mukana ovat matkailu- ja liikennevaliokunta sekä aluekehitysvaliokunta. Parlamentti täten pistää täytäntöön perussopimukseen perustavaa oikeuttaan kuulla komission kollegion jäseniä. Erityisesti täällä arvioidaan sitä, onko komissaari ehdokas pätevä kollegion jäseneksi ja toisaalta tekemään niitä tehtäviä, jotka hänelle on määrätty. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ennen kuulemista komissaari ehdokas vastasi kirjallisesti kirjallisiin kysymyksiin Nämä kirjalliset vastaukset on toimitettu jäsenille kaikilla kielillä. Normimenettelyiden mukaisesti jäsenehdokkaat ovat myöskin jättäneet ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksistaan. Oikeustansiovaliokunta on myöskin todennut, että sillä ei ole mitään huomautettavaa komissaariehdokkaan ilmoituksen osalta. Sitten tämä kuulumisen rakenteesta. Komissaariehdokas pitää ensin korkeintaan 15 minuutin avauspuheenvuoron. Ja sitten tilaisuuden lopuksi hänellä on viiden minuutin ajan mahdollisuus esittää loppupuheenvuoro. Johdantopuheenvuoron jälkeen esitetään 45 kysymystä. Kutakin varten vartu kolme minuuttia aikaa, yksi minuutti kysymystä varten ja kaksi minuuttia komissaariorkaan vastausta varten. Voisin muistuttaa jäseniä siitä, että tästä kolme minuutin määräajasta tai aikarajasta pidetään tiukasti kiinni. Tulkkaus on saatavilla 23 kielellä, joten kaikki puhujat voivat käyttää täällä omaa äidinkieltään. Kuten sanoin, keskustelu on seurattavissa Euroopan parlamentin verkkosivun kautta internetissä. Muistutan teitä siitä, että Uudella komissaariehdokkaalla on erittäin kunnianhimoisia tavoitteita. Hänen täytyy auttaa taloutta elpymään, vahvistaa työpaikkojen luomista ja stimuloida investointeja reaalitalouden tueksi. Merkittävä investointiaukko on olemassa. Tämä on ollut nähtävissä Euroopan talouksissa viime vuosina. 300 miljardin euron lisäpaketti julkisia ja yksityisiä investointeja, josta komission puheenjohtaja ehdokas Juncker ilmoitti tulevan erittäin merkittävässä asemassa. Ilomielen kuulisimme enemmän yksityiskohtia tuosta suunnitelmasta. Paketin, paketti teidän tehtävänä se kirjan, mukaan tulee keskittymään innovaatioihin, tutkimukseen, koulutukseen ja muun tyyppisiin toimiin sellaisten hankkeiden rahoittamiseksi, joilla saadaan työttömät takaisin kunnollisiin työpaikkoihin. Lisäksi meidän täytyy nopeuttaa ja laajentaa niitä pyrkimyksiä, joilla on ryhdytty jo nuorisotakuun yhteydessä siten, että konkreettisia toimia saadaan aikaan, että pikkuhiljaa pystytään työntekijöiden osaamista parantamaan. Lopuksi toteaisin, että komission ja parlamentin täytyy tehdä yhteistyötä varmistaa se, että uusi talouden, talouspoliittinen poliittinen koordinointipaketti onnistuu ja pystyy ottamaan huomioon myöskin sosiaaliset vaikutukset, joita rakenneuudistuksilla tulee olemaan. Tässä suhteessa koordinaattoreiden tekemän päätöksen mukaisesti talousasioiden valiokunnassa oli myöskin pyytänyt, että komission puheenjohtajaksi valittu herra Juncker pohtii työnjakoa tässä tiimissä komission puolella, joka vastaa talousasioista silloin, kun on kyse EUn sisäisestä ja ulkoisesta tai komission sisäisestä ja ulkoisesta edustuksesta. Ja ilomielin kuulisimme komissaari komission puheenjohtajaksi valiotulta Junckerilta myöskin vastauksen kysymyksiin, mutta nyt haluaisin antaa työllisyysvaliokunnan nimissä Marita Ulskuukille puheenjohtajalle puheenvuoron. Kiitos. Puhun äidinkieltäni ruotsia. EUn sisämarkkinat, joilla on vapaa liikkuvuus, luo pohjan EUn yhteistyölle. Se on hyvin tärkeää ja voi antaa kasvua työllisyyttä, jota EUssa niin kovasti kaivataan. Mutta jos markkinat halutaan saada toimimaan tehokkaasti, niin ettei synny sosiaalista polkumyöntiä, kilpailutilanteiden väärinkäyttöä, niin EUn pitää luoda takuut, joilla suojellaan työntekijöitä, palkansaajia. Yhtenäiset markkinat eivät saa painostaa näitä oikeuksia alemmaksi eikä saa estää työehtosopimusten solmimista. EUn ei ole mahdollista taistella joku työttömyyttä vastaan, jos EUssa halutaan kilpailla heikoimmilla palkoilla ja työoloilla. Tämä tekee mahdottomaksi sen, että ammattiliitot huolehtivat työntekijöiden perusoikeuksista. Samalla tämä johtaa siihen, että vakavasti otettavat yritykset poistuvat markkinoilta. Sitten kilpaillaan alheisimmilla palkoilla ja huonommilla työoloilla johtaa myös siihen, että kansalaiset eivät hyväksy Eurooppa-projektia. Tämä johtaa populismin lisääntymiseen ja siksi, herra Katainen, teidän mahdollinen komission jäsenen paikka on niin tärkeä. Siksi on niin tärkeää, että pidätte tärkeänä tuota ensimmäistä sanaa, työllisyys. Uh, thank you very much, um, uh, Madame Marita Ulfskog and Mr. Roberto Gual. Kiitoksia, Rova Uskok ja herra Gualtieri. Kiitoksia kovasti, että jaatte tätä puheenjohtamistehtävää tänään. Tämä löytyy Tämä on viimeinen kuulemispäivä Euroopan parlamentissa, ehkä hyväkin uutinen kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Olemme osallistuneet lukuisiin kuulemisiin. Mielenkiintoista on ollut keskustella Euroopan ongelmista. Toivotan tervetulleeksi herra Jyrki Kataisen. Hän on komission jäsen, ehdokas varapuheenjohtaja Tervetuloa myös kaikille Ekon työllisyys- ja ITRE-valiokunnan jäsenille, myös kaikille muille, jotka ovat läsnä täällä salissa. Te edustatte kansalaisjärjestöitä, PK-yrityksiä, teollisuutta, jäsenvaltioita ja te myös te kaikki, jotka seuraatte kuulemista, tämä on julkinen tilaisuus ja erittäin tärkeä sellainen. Haluaisimme toivia avoimella tavalla Euroopan parlamentissa. Ja kun seuraatte kuulemistamme, se onnistuu myös internetissä, koska tämä välittyy sinne livenä. Muutama sana itre valiokunnan on vastuussa innovaatiosta, tutkimuksesta, teollisuudesta, yrittäjyydestä, pk-yrityksistä, energiakysymyksistä, digitaalitaloudesta, kaikki nämä asiat vaikuttavat kilpailukykyyn. Me tiedämme tämän oikein hyvin. Ja kaikki näistä asioista kuuluvat alueeseen, josta komission jäsen ehdokas on johtovastuussa tulevaisuudesta joidenkin muiden komission jäsenten kanssa. Edessä on huomattavia haasteita seuraavan viiden vuoden aikana kaikilla näillä saroilla ja ITRE-valiokunnan työllisyysasian komiteamme kollegat, itsehän edustan täällä teollisuusasian valiokuntaa, me kaikki haluamme saada selville, miten komission jäsen ehdokas aikoo tässä toimia, miten hän pyrkii täyttämään myös kansalaistemme odotuksia. Kiitoksia kovasti. Nyt pyytäisin herra Gualtieriä toista puheenjohtajamme jatkamaan. Buzek. Kiitoksia, herra Buzek. Nyt aloitamme ensimmäisen puhujakierroksen, sanoo puheenjohtaja. Ensimmäinen puhuja on edustaja Kärensä kansan puolesta. Eikö olisi parempi antaa ensin komissaariehdokkaalle puheenvuoro? The introductory remarks were very Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tämä teidän johdanto puheenvuoronne, mutta no, leikki sikseen.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 Thank you, Mr. Kiitoksia paljon komissaari ehdokkaalle. Nyt sitten aloitamme ensimmäisen kysymyskierroksen ja ensimmäinen puhuja on teollisuusvaliokunnan koordinaattori Kishianis Kärins. Hän edustaa kansanpuolelta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Katainen. Työpaikat, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky on ehkä neljä sanaa, jotka saavat kaiket kuolaamaan politiikassa. Kaikki puolustavat niitä, puoltavat niitä kaikissa kampanjoimme näiden puolesta. Mutta sitten kysymys tässä kuuluu, miten saavutamme nämä tavoitteet. Ja te otitte puheenvuorossanne esiin, ja Jean-Claude Junckerkin on puhunut 300 miljardi, mil, miljardista eurosta investointipaketeista. Käytetään julkisia yksityisiä varoja tähän. Minulla on kaksi kysymystä tästä pyytäisin hiukan yksityiskohtaisempia tietoja. Minkä roolin uskotte julkisella puolella olevan tässä, entä äh, yksityisellä sektorilla? Ja toiseksi, sitten kun meillä on tämä investointiraha, mihin se mitkä ovat huippuprioriteetteja? Eikö prioriteetteja todellakin pitäisi olla erityisesti infrastruktuuri sekä energia- että televiestintäsektorilla? Mitä olette mieltä? Thank you very much, Mr. Kiitoksia kysymyksestänne mistä rahat tulevat ja miten sitä pitäisi käyttää. Puhun nyt selvästi. Tarvitsemme uutta vauhtia kasvulle ja investoinnit työpaikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kyse ei ole pelkästään likviditeetistä, rahavirroista, vaan myös investoinneista, todellista investoinnista, koska tämä on ennakkoedellytys oikeille työpaikoille. Ja minun velvollisuutena on maksimoida uusien työpaikkojen määrä tämän takia investoinnit, niin kuin jo mainitsittekin niitä alueita, joihin rahoja pitäisi käyttää, televiestintä, liikenne ja tämän tyyppiset kysymykset. Vaikkakin komissio ei vielä ole virassaan, olemme tehneet jo yhteistyötä valitun komission puheenjohtajan Junckerin kanssa, jotta voitaisiin tarkastella, minkälaisia vaihtoehtoja on saada tuoretta julkista rahaa tähän pakettiin samanaikaisesti tunnustaen sen seikan, että ei ole tilaa korkeammalle velalle ja vajeelle jäsenvaltiossa. Kaikkia yksityiskohtia ei voida vielä paljastaa, koska komissio ei ole vielä saanut tilaisuutta käsitellä asiaa keskuudessaan puheenjohtaja Junckerilla ei ollut aikaa keskustella vielä eikä tilaisuuttakaan keskustella muiden kanssa, koska me tarvitsemme enemmän aikaa paketin rakentamiseen ja tarvitsemme myös vahvaa poliittista konsensusta. Ja jotkut välineet ovat ehkä markkinoiden kannalta hiukan herkempiä kysymyksiä, joten en voi nyt kertoa kaikesta tässä kohtaa yksityiskohtaisesti vielä. Mutta yleisemmin sanottuna meidän pitää edistää sekä kysyntää että tarjontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetään EU-budjettia. Jäsenvaltioiden pitäisi myös investoida enemmän tulevaisuuteen ja me tarvitsemme sitten myös paremmin toimivia rahoitusmarkkinoita ja markkinoita, että yksityinen investointi tehostuu. Kiitoksia. Seuraava puhuja on SND-ryhmästä Maria Joao Rodriguez. Olkaa hyvä. Good morning, Mr. Katainen. Hyvää huomenta, herra Katainen. Me tarvitsemme todellisia muutoksia Euroopassa, joten voitteko nyt tehdä selvän sitoumuksen siitä, että Tärkeimpänä asiana ei ole enää valtion talouden vakauttaminen nopeassa tahdissa, vaan pikemminkin investoinnit ja työpaikkojen luominen. Toinen sitoumus. Tämä tulee edellyttämään suurimittaisia investointeja, ei pelkästään yksityisiä, vaan myöskin julkisia investointeja. Kolmanneksi, jotta tämä voidaan toteuttaa, tarvitsemme enemmän liikkumaan varaa finanssipolitiikkaan, mutta tarvitsemme myöskin vahvempia eurooppalaisia välineitä, joilla voimme tukea investointeja. Etenkin eurooppalaisen investointirahaston me tarvitsemme. Neljänneksi, prioriteettiuudistusten pitäisi olla pikemminkin sellaiset, niissä pitääkin innovaatioista, koulutuksesta ja lisäarvon luomisesta ja parempien työpaikkojen luomisesta. Niitä saadaan aikaan järkevämpi, vihreämpi ja kaikki mukaan ottava yhteiskunta. Voitteko te tehdä nämä sitoumukset? luvata, että pyritte tähän. Kiitos Rova Rodriguez tästä kysymyksestä. Kysehän oli nyt siitä, pitäisikö meidän asettaa etusijalle investoinnit sen sijaan, että pyritään valtion talouden vakaannuttamiseen ja pitäisikö käyttämäisesti tutkimusta innovaatiota välineenä, jolla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja talouskasvua. Olen hyvin pitkälti erittäinkin samaa mieltä teidän kanssanne. Nyt olemme tulleet sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän täytyy voittaa takaisin luottamus euroalueeseen ja vielä laajemminkin luottamus Euroopan unionin täytyy saada palautettua. Nyt ei ole missään paniikkitilanteessa enää. Tähän on onnist- tässä nyt on jo onnistuttu. Nyt taloudessa meillä on uusi vaihe. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt meidän täytyy todellakin hyökätä kohti tulevaisuutta ja painottaa investointeja entistä enemmän. Pierre sanoi viime viikolla täällä kuulemisessa, että tarvitsemme yhtä lailla tai niin paljon julkisia investointeja kuin tarpeellista ja niin paljon julkisia investointeja kuin mahdollista tai yksityisiä. Turkki korjaa. Olen tästä hyvin paljon samaa mieltä Pierin kanssa. Ensinnäkin me tarvitsemme koordinoitua eurooppalaista toimintaa. Meidän täytyy minimoida velan ja alijäämän vaikutus. Ja meidän täytyy tasapainottaa, tai vipuvaikutuksen kautta, vipuvaikutuksen vaikutuksen aikaansaajana käyttää Euroopan unionin talousarviota, ja tulen tätä hyvin läheisesti työstämään Kristaliinan kanssa. Meidän täytyy lisätä myöskin EIPn lainanantokapasiteettia ja mutta myöskin tukea kansallisia pankkien lainanantotoimia ja muiden rahoituslaitosten lainanantotoimia. Haluaisin myöskin Junckerin kanssa auttaa jäsenvaltioita tässä työssä, varsinkin niitä jäsenvaltioita, joissa on ylijäämä, jotta niistä voitaisiin enemmän investoida tulevaisuutta varten. Kyse ei vain näiden maiden tulevaisuudesta, vaan samalla nämä maat myöskin stimuloisivat Euroopan taloutta. Lisäksi me tarvitsemme tarjontapuolelle toimia. Meidän pitäisi parantaa digitaalisia sisämarkkinoita ja energiasitämarkkinoita ja myöskin vahvistaa palveludirektiiviä, joten me tarvitsemme kaiken kattavan kokonaisvaltaisen paketin. Speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja on ECR puolueryhmän koordinaattori tasa Kay Swinburne. Olkaa hyvä. Karen's question. Kiitos. Enin kysymykseen liittyen 300 miljardin investointiohjelmaan luultavasti tärkein tehtävänne varapuheenjohtajana. Minulla on kuitenkin huolenaiheita. Ettei näiden rahojen osalta keskitytä niihin investointeihin, joita voitaisiin hoitaa yksityiseltä sektorilta. Lähinnä pitäisi keskittyä niihin aloihin, joita yksityiseltä sektorilta ei haluta tukea. Jos ajatellaan, mitä hanke velkakirjojen osalta tehtiin, niin parlamenttihan pyysi tutkimusta siitä, että verrattaisiin yksityistä ja julkista niin, ettei kilpailla epäreilusti yksityisen sektorin kanssa. Voisitteko jakaa kanssamme ajatuksia siitä, onko teillä tässä suunnitelmia yksityisen ja julkisen suhteesta? Voisittekohan selittää, sitoudutteko siihen, että pyritään mahdollisuuksien mukaan mahdollistamaan myös yksityiset investoinnit? Ja miten arvioidaan? Arvioidaanko sitä, miten paljon työpaikkoja syntyy, mutta myöskin siitä, mitä pääomakustannuksia syntyy Euroopalle? Kiitos oikein paljon. Edustaja Swinburne, olen täysin kanssanne samaa mieltä siitä, että julkisten investointien ei pitäisi ajaa markkinoilta yksityisiä investointeja yksityistä rahaa. Tämä on yksi tärkeistä tavoitteistamme, koska ei olisi kovinkaan paljon järkeä siinä, että käytettäisiin veronmaksajien rahoja, vaikka julkisista varoista puhuttaisiinkin, jos muita varoja voitaisiin käyttää saman hankkeen toteuttamiseen. Ymmärrän parlamentin kannan aikaisemmalla kaudella, jonka mukaan haluttiin huolehtia siitä, että kaikki julkiset varat käytettäisiin katalysaattorina yksityisille investoinneille. Tämä on meidän lähestymistapamme. Meillä puuttuu julkisia varoja, joten meidän on käytettävä esimerkiksi EUn budjettia hyvin älykkäästi, jotta voimme käyttää julkisia varoja niin, että saadaan mukaan enemmän myös yksityisiä investointeja. Markkinat eivät mielellään lähde tällaisiin monimutkaisiin pitkän aikavälin hankkeisiin ja siitä syystä mielestäni julkisia varoja tarvitaan, koska yksityinen sektori ei ole valmis kantamaan kaikkia riskejä suurissa hankkeissa. Olen varma ja tiedänkin, että Euroopan investointipankissa on paljon osaamista. Siellä tiedetään, missä rajat kulkevat ja miten EIPn lainanantokapasiteettia voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti, joten – Mielelläni teen yhteistyötä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, kun teillä on pitkä kokemus näiden kysymysten saralta, jotta löydetään parhaat mahdolliset tavat käyttää veronmaksajien varoja niin, että mukaan saadaan myös yksityisiä. For the ALDE group. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu ALDE-ryhmän nimissä Ramon Tremosi i Paltsels. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Katainen, tervetuloa. Täällä olen Tervetuloa siis parlamentin uudestaan kirjallisessa vastauksessa. Ne annatte paljon painoa investointipaketin tulevaisuudelle ja varmasti monet meistä olemme, teistä, olemme kanssanne samaa mieltä. Kuitenkin investoinnit investointien takia on virhe. Meillä on esimerkkejä EU-sta äh, lentokoneesta, jossa ei ole koneita, teitä ilman autoja, luotijunia keskellä ei yhtään mitään. Ja täytyy sanoa, että joissakin maissa, joissakin jäsenvaltioissa tällainen toiminta edelleenkin jatkuu. Herra Katainen, miten te aiotte varmistaa, että että projektit, jotka on valittu tähän investointipakettiin, vaikuttavat eurooppalaisella tavalla, mitä tulee niiden arvoon ajatellen kasvua ja kilpailukykyä. Ja antakaa hiukan konkreettisempia vastauksia. Meidän pitää tukea teitä, niin siksi tarvitsemme eh, sitä, että te annatte hiukan konkreettisempia yksityiskohtia meille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, herra Tremosa. Kysymyksenne koski sitä, miten voisimme käyttää julkisia varoja tehokkaammin tuloksellisemmin, emmekä tuhlaisi julkisia varoja hankkeisiin, jotka eivät todellakaan ketään auta. Minä aina haluan puhua veromaksajien maksajien rahoista, koska jollakin voi olla sellainen kuva, että eurooppalaiset varat ovat jotakin, mikä tulee mustasta aukosta, mutta itse asiassa se kyllä tulee kansalaistemme taskuista. Ja tämän takia näitä varoja pitää käyttää todella tehokkaasti, niin että joka kerta kun menemme ulkomaille ja näemme lentokentän, lentoaseman tai moottoritien, josta tiedämme, että se on osittain EU-varoin rahoitettu, niin silloin voimme olla tästä ylpeitä. Mielestäni Komissio ja EU ovat oppineet menneisyydestä. On hyviä esimerkkejä ja huonoja esimerkkejä. Tämän takia meidän aina täytyy tehdä perustavanlaatuinen kustannushyötyanalyysi, vaikutusarviointi ennen kuin ryhdytään isoihin hankkeisiin. Tämä on vain oikeudenmukaisuutta, jota osoitamme näin veronmaksajamme kohtaan. Myös yksi konkreettinen kysymys, jota olemme nyt valmistelemassa, liittyy siihen, että meidän pitää valita huolella projektit ja myös auttaa jäsenvaltioita saamaan aikaan tuloksia ja käyttämään sitä julkista tukea hyväkseen, joka voivat Euroopan puolta saada. Joten hankkeet täytyy todella huolella suunnitella heti alusta lähtien. Sekin auttaisi, jotta vältyttäisiin tämän tyyppisiltä menneisyyden virheiltä. Ikävä kyllä. Dimitris. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Dimitris Papadimoulis. Hän edustaa QE-ryhmä. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta, herra Katainen. Terveiset Kreikasta ja GUE-ryhmästä. Euroopan keskuspankki ilmoitti jonkin tyyppisistä tai joistakin äh, määräisistä lienytystä, tai elvytystoimista, vaikka Saksan keskuspankki oli tätä vastaan, quantitative easing-toimista oli kyse. Oletteko samaa mieltä Dragin toimista vai oletteko samaa mieltä kuin Saksan keskuspankki, joka vastusti? Juncker ehdottaa sitä, että 100 miljardia euroa, jotka tänä päivänä ovat ESM-järjestelmässä, vakausmekanismissa, pitäisi ottaa sieltä pois ja pistää talouden elvyttämiseen. Der Spiegel-lehdessä tätä vastaan argumentoitiin. Mitä mieltä te olette? Vuonna 2020, kun te olitte vielä Suomen pääministeri, te olitte ainoa kaikista EU-maista, joka vaatii ylimääräisiä takuita Kreikalta 900 miljoonan euron arvosta. Oletteko te ainoa, joka oli silloin oikeassa, ja olitko kaikki muut silloin väärässä? Onko tämä sitten sitä solidaarisuutta, jota te varapuheenjohtajana komissiossa aiotte sitten harjoittaa jatkossakin? Thank you very much. Kiitoksia paljon, herra Papa Dimulis. Minun ei pitäisi nyt kommentoida EKPn politiikkaa, vaikka mielelläni kommentoisinkin, mutta voin kyllä sanoa, että olen erittäin tyytyväinen siihen, mitä EKP on tehnyt. Tämän verran voin sanoa. Meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa on uskottava. Senkin jälkeen, kun omaisuuserien arviointi tarkastelu on tehty ja stressitestit on tehty. Me tarvitsemme joka tapauksessa palomuurin sen varmistamiseksi, että ulkomaailma näkee ja uskoo siihen, että Eurooppa pystyy puolustamaan, puolustautumaan pankkien romahtamisen sattuessa. Meidän täytyy varmistaa, että rahaa ei käytetä ennen kuin se täytyy käyttää. Sitä ei pidä käyttää mu- johonkin muuhun kuin ennen kuin se on tarpeellista. Ja tämä on myöskin asia, jossa jäsenvaltioiden täytyy tehdä tehtävänsä. Mainitsin myöskin tämän takuukysymyksen. Kerron nyt teille, mitä silloin tapahtui. Minä olin valtiovarainministeri vuonna 2011. Me olimme jo hyväksyneet ja mä oli jo osan, osallistunut Kreikan ja Irlannin avustuspakettien hyväksymisen. Olin hyvin voimakkaasti sillä kannalla, että tukea pitäisi antaa myöskin Portugalille. Meillä oli sitten vaalit ja kymmenen oppositiopuolueita mukaan ottaen sosiaalidemokraatit, jotka ovat mukaan sosialistiryhmässä, sanovat silloin äänestäjille, että mikäli sosialistit pääsevät hallitukseen, he tulevat pyytämään takuita. Tämä on totta. Vaalien jälkeen sitten teimme kompromissin. Emme pyytäneet takuita Portugalilta, koska tilanne oli toinen, mutta sanomme, että mikäli FSF vakausvälineitä tullaan käyttämään jatkossa, silloin vaaditaan takuita. Tiesimme, että vakausmekanismi oli tulossa, joten äh, tämä on myöskin taustalla päätöksellemme. Seuraavaksi Reinhard Pitikoffer, itre valikunnasta. Hyvää huomenta, varapuheenjohtaja ehdokas. Mitä Euroopan investointiohjelmaan tulee, haluaisin kysyä. Ymmärsinkö hän oikein? Onko niin, että pitää saada päätökseen tämä virheellinen säästöpolitiikka Euroopassa? Ja mistä lähteistä tuoretta investointirahaa saadaan? Voiko niin, että julkisia uusia investointivaroja ei tule? Miten paljon lisää investointivaroja julkista varoista pidätte tarpeellisena? Ja mikä rooli on tehokkaalla teknologialla, jotta voidaan tukea vihreää kasvua ja matala hiilistä kasvua? Mikä rooli näillä asioilla on investointiohjelmassa? Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon, edustaja Bytikofer. Kysymyksenne liittyy siihen, mistä tuoretta julkista rahaa saataisiin. Miten paljon tuoretta uutta julkista rahaa tarvitaan ja mikä rooli – uusilla teknologioilla on työpaikkojen luomisessa? Ensinnäkin haluaisin hyvin selkeästi sanoa, että EUn jäsenvaltiot ovat palauttaneet luottamusta. Monet maat, jotka olivat riskialttiissa asemassa muutama vuosi sitten, ovat nyt jälleen markkinoilla mukana. Ja minä haluan huolehtia siitä, että Eurooppa osoittaa, että Euroopalla on vahvuutta puuttua talouspolitiikkaan ja haluan välttää tilannetta, jossa yhden, kahden, kolmen tai viiden jäsenvaltion ongelmat aiheuttavat ongelmia myös muille. Meidän on edelleen toimittava finanssipolitiikan osalta vastuullisesti. Samalla tarvitaan lisää investointivaroja – voisin kuvitella, että suurin osa tulevan kolmen tai viiden vuoden aikana tulee yksityiseltä sektorilta, mutta tarvitsemme myös paljon julkisia investointeja. Lisää varat julkisiin investointeihin tulisi saada sitä kautta, että koordinoidaan eurooppalaisia toimia, jotta voidaan minimoida julkista vajetta ja velkaa. Lisäksi niistä maista, joilla on maksutase ylijäämää. Myös ne maat, jotka eivät ole ylijäämä tilanteessa, voisivat korjata tilannetta niin, että investointaisiin tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä on ennaltaehto, jotta voidaan luoda uutta taloutta esimerkiksi vihreän teknologian kautta. Tarvitaan myös paremmin toimivat yhtenäismarkkinat, jotta voidaan kannustaa vihreän teknologian tulemista markkinoille, jolla voidaan korvata vanha saastuttava teknologia. The next is... Kiitos. Edellinen puhe edusti vihreää ryhmää. Seuraavaksi Stephen Wolf EFTD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Mr. O'Flynn. Um... Niin olenkin herra Flynn. Wolf ei tarvitse olla paikalla tällä kertaa. Voisinko esittää kysymykseni? Herra Katainen, te sanoitte, sanotte kirjallisessa vastauksessanne, että meillä tarvii olla kattavampi, avoimempi työmarkkinatilanne. Tarkoitatteko jäsenvaltioiden kesken samoin kuin jäsenvaltioiden sisällä, ja miten tämä sopii pääministeri Cameronin pyrkimykseen rajoittaa jollakin tavalla vapaata liikkuvuutta ehtona sille, että jatkossakin tuetaan EU, yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyyttä EU:ssa. Thank you very much. Kiitoksia, herra Wolf, puhutaanko tämä Flynn. Tämä on kylläkin yksi perusarvoista Euroopassa, ihmisten vapaa liikkuvuus. Tämä on yksi perustavista arvoista koko unionissa. Minä todella haluan puolustaa periaatetta. Myös olen kovasti samaa mieltä, mitä komission puheenjohtaja Junckeran tästä sanonut, samoin Marian Täisen puolsi vahvasti ihmisten vapaata liikkumista. Meidän pitää vain varmistaa, että ei tapahdu sellaista käyttäytymistä, joka rikkoo hyvää tahtoa vastaan, joka liittyy tähän periaatteeseen vapaasta, ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Tiedän, että jonkinla, jotakin on jo valmisteilla työryhmätasolla vir, vir, virkamme yrittävät identifioida, mitkä ovat todellisia ongelmakohtia, joista jotkut jäsenvaltiot kärsivät tässä mielessä, koska meillä ei ole varaa menettää kansalaistemme luottamusta, kun puolustamme ydinarvojamme, kuten ihmisten vapaata liikkuvuutta. Jos on jotakin kielteistä materiaalia väärinkäyttöä, niin silloin pitää vain korjata tällainen toiminta. Ja minä odotankin, että yhdistynyt kuningaskunta olisi hyvä kumppani puolustamassa näitä meidän yhteisiä arvojamme myös tulevaisuudessa. Thank you. Next. Kiitoksia. Seuraavaksi Barbara Kappel. Hän on sitoutumaton edustaja, alkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, Herra Katainen, viime vuosina on havainneet, että maat, joissa on korkea teollinen PKTL, niissä on pärjätty paremmin kriisistä kuin niissä maissa, joissa on vähemmän teollista tuotantoa. Kolme ja puoli miljoonaa työtöntä on tällä hetkellä enemmän kuin ennen kriisiä. Komissio on vuodesta 2012 asettanut tavoitteeksi sen, että Eurooppaa teollistetaan se uuden teollisuutta vuoteen 2020 mennessä niin, että teollisuustuotanto lisääntyisi yleensä 20 prosentilla. Tällä välillä, kuitenkin tilanne myös edes päinvastaisiin suuntaan. Teollisuustuotannon osuus bkt tällaista on kutistunut 5 5,1 prosentilla. Teollisuustuotanto monissa Euroopan maissa on vähentynyt mukaan luettuna. Saksan Itävallan teollisuustehdas äh, on hyvin pitkälti menettänyt tuotantoa, koska se on siirrytty Yhdysvaltoihin. Lokakuussa Eurooppa-neuvosto tulee tekemään pääse, päätöksistä, jotka liittyvät 2030 vuoden tavoitteisiin. Haluaisinkin esittää tämän, tässä teille kysymyksen. Ensinnäkin, miten korkealle teidän mielestänne pitäisi Euroopan uuden teollistumisen uudelleen aste saadaan vuoteen 2030 mennessä ja mihin toimintaan joiden ryhtyä sen varmistamiseksi, että kestävällä tavalla pystytään Euroopan uudelleen teurustamista edistämään ja lisäämään. Mrs. Keppel, thank you very much for your... Kiitoksia Rova Keppel tästä kysymyksestä. Minä tunnen oikein hyvin sen asian, josta te nyt puhutte. Minä tulen maasta, joka on ollut aina vientivoittoinen maa. Meidän hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu niihin tuloihin, joita saadaan ulkomaan kaupasta. Tämä on se syy, miksi kilpailukyky on hyvinvointiyhteiskunnan paras ystävä. Maassa, joissa maissa, joissa julkisen talouden osuus on yli 50 prosenttia, 55 prosenttia, eivät ole voineet pitää yllä hyvinvointimallia ilman menestyksekästä teollisuutta. Siksi minä tiedän tarkalleen, mistä te nyt puhutte. Puheenjohtaja Juncker totesi, että olisi naivia ajatella, että voimme elää pelkästään uusien palveluiden pohjalta. Tänä päivänä tosiaan on vaikea sanoa, missä menee raja teollisuustuotannon ja palveluiden välillä. Hyvin paljon on olemassa yrityksiä, jotka ovat perinteisiä teollisuusalan yrityksiä, mutta suurin osa niiden tulosta tulee kuitenkin palvelupuolelta, joten nämä linkittyvät toisiinsa, niin, ne nivoutuvat toisiinsa yleisesti nämä kaksi puolta. Olisin nyt keskittyä tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä on yksi tapa luoda uutta. Perinteisenkin teollisuuden täytyy uudistua Tarvitsemme paremmat sisämarkkinat esimerkiksi uusiutuvan energian osalta. Me tarvitsemme oikeudenmukaista vapaa kauppaa, vapaa kauppasopimuksia muiden maailman kolkkien kanssa. Tarvitsemme sosiaalista kohesiota, koska meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ihmistä. Me tarvitsemme erittäin osaavaa, pätevää työvoimaa. Kilpailukyky on erittäin laaja kysymyskokonaisuus. Voimme tehdä asioita sekä Euroopan tasolla, mutta myöskin kansallisella tasolla. Kiitoksia. Seuraavaksi Pablo Salba Pidigan. Kansan puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia varapuheenjohtaja Erkos. Kiitoksia näistä teidän selityksistä. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi liittyy koordinaatioon. On selvää, että kysymykset, jotka eri, kaikkein eniten rajoittavat tällaista kasvua, Tämä liittyy luoton vähäisyyteen joissakin jäsenvaltioissa. Tällainen kysymys, joka voitaisiin osittain ratkaista pääomamarkkinaunionista, joka liippu, riippuu komissaari Hillistä. Sitten puuttuu kunnianhimoa uudistustoimissa joissakin jäsenvaltioissa. Tämä kysymys riippuu enemmän tietysti Moskovitsista. Nyt haluaisinkin tietää, miten te aiotte varmistaa koordinaation muiden salkkojen kanssa, jotka ovat suoraan riippuvaisia, mutta kuitenkin vaikuttavat suoraan kasvuun. Ja toisaalta, jos voisitte kertoa toimista, jota voisitte ehdottaa konkreettisesti, jotta voitaisiin vauhdittaa kilpailukykyä, koska aivan selvää on, että yksi kysymys, joka auttaisi kasvun vahvistamisessa, se, olisi juuri kilpailukyvyn vahvistaminen. Thank you very much. Kiitoksia. Teidän kysymyksenne. Miten koordinoin työtä muiden komission jäsenten kanssa, jotta parannettaisiin kilpailukykyä ja kasvua, ja mitä elementtejä liittyy kilpailukykyyn? Minä haluaisin aloittaa tästä jälkimmäisestä kysymyksestä. Ensinnäkin investoinnit koulutuksen tutkimukseen, sitten Tarvitsemme kasvuystävällistä, kasvuystävällistä kehystä, siis kohtuullista verotustasoa. Minun omassa maassani tarvitaan verouudistusta, yhdessä GUEn, liberaalien, äh, sosialistien ja muiden puolueiden kanssa laskimme 6 prosenttiyksellä äh, verotusta, mutta nostimme kuitenkin osinkin veroa samanaikaisesti. Jos otetaan rahat, rahaa pois yritykseltä, äh, sitä verotettiin kovasti, mutta jos varat jätettiin yritykseen. Silloin verotus oli kevyttä. Tämä rohkaisee siis yrityksiä investointeihin. On monia kysymyksiä, esimerkiksi sosiaalinen kohesio on yksi olennainen osa kilpailukykyä. Sitten koordinoivasta tehtävästäni tai työni roolista. Olen puhunut Pierre Moskovitsin kanssa ja Jonathan Hillin kanssa, mitkä olisivat, oli, mikä olisi ensimmäinen asia, jos Euroopan parlamentti vahvistaa meidät tähän tehtävään. Mihin meidän pitäisi heti ryhtyä? Meillä on sellainen suunnitelma, että määrittelemme projektit, esimerkiksi infrastruktuuriprojektit tai ne asiat, jotka pitää tehdä finanssimarkkinoilla tai yhdessä Pierren kanssa, miten tehostetaan EIPn toimintaa, Euroopan investointipankin toimintaa, mihin toimiin haluamme ryhtyä ja me pyydämme sitten muita komission jäseniä keskustelupöytään ja me jaamme vastuutehtävät. Ja me koordinoimme yhteisiä toimiamme aivan alusta lähtien, ei niin kuin aikaisemmin, että joku valmistelee jotakin ja sitten se valmiina esitellään komissiokollegilla, vaan ihan alusta lähtien yhteistyötä. Joten tämän takia pakettimme ei ole vielä valmis, koska meillä ei ollut tilaisuutta keskustella kaikista yksityiskohdista. Mutta kyllä se tapahtua aika pian. Group. Sitten suositturyhmän nimessä Elisa Ferreira. Words are your... Herra Katainen, sanoja tärkeämpää ovat toimet. Te olette hyvin tiedossa, kun Suomen valtiovarainministerinä ja pääministerinä olitte kovasti puhumassa säästöjen puolesta. Moraalistisesti olitte sitä mieltä, että niiden, jotka ovat tehneet syntiä, on maksettava synneistään. Ja ensimmäisenä pyysitte vakuuksia jäsenvaltioilta, jopa Espanjalta lainojen takuukseksi. Te e- vaikutitte siihen, että Portugalissa jouduttiin säästämään vieläkin kovemmin, jotta saataisiin tukea. Te hidastelitte ESMn luomisessa ja te puhuitte siitä, että investointi ja kasvua syntyy suoraan säästöistä. Ja sanoitte, että että tässä on vain jaksettava. Ja nyt puhutte investointien tukemisesta. Miksi? Mistä nämä rahat saadaan? Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, edustaja Ferreira. Meidän on vähennettävä velkaa, jotta voidaan saada aikaan kasvua. Meidän on tuotettava kasvua, jotta voidaan vähentää velkaa. Näin Pierre Moskovitsi sanoi viimeksi viime viikolla ja olen kovasti samaa mieltä. Maat ja erityisesti kansalaiset monissa maissa ovat uhranneet paljon viime vuosien aikana. Ja hallitukset olivat puun ja kuoren välissä, kun ne puolustivat uskottavuuttaan ja taistelivat luottamuksen palauttamisen puolesta. Luottamus on ennaltaehto. Muuten ei voida luoda työpaikkoja tai tukea yksityisiä investointeja, joten kuten sanoin, me olemme saaneet luottamusta palautettua. Ja nyt meidän täytyy tehdä hyökkäys tulevaisuuden suuntaan. Meidän on saatava liikkeelle kaikki kansalliset varat liikkeelle, jotta saadaan uusia työpaikkoja tavallisten kansalaisten eduksi. Meidän on myöskin saatava Euroopasta kilpailukykyisempi toteuttamalla toimia EU-tasolla ja kansallisella tasolla, jotta voidaan antaa PK-yrityksille enemmän mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palveluitaan. Joten minusta kysymys ei ole mustavalkoinen. Tarvitaanko vastuullista valtion politiikkaa vai kasvua? Nämä asiat kyllä tukevat toisiaan. Minä haluaisin nyt katsoa meitä yhdistäviä tekijöitä enemmän kuin hajoittavia. Varmasti kansalaiset olettavatkin hyvää yhteistyötä kaikilta poliittisilta puolueilta, jotta voidaan löytää parhaat mahdolliset käytännön toimet, paras mahdollinen yhteistyö yksityisten julkisten investointien taakse. Kiitos. Nyt annan työllisyysvaliokunnan puheenjohtajalle Marita Ulskuukille puheenjohtajan nuijan haltuun. Order, order. I'll give the floor to Ulrike. Nyt annan puheenvuoron Ulrike Trepesisukselle. Hän edustaa ECR-ryhmää. Olkaa hyvä. Herr Katainen. Arvon herra Katainen. Kirjallisissa vastauksissanne toteatte, että aloitte tehdä työtä sen puolesta, että työttömyyseuro vyöhykkeellä saadaan laskettua ja työntekijöiden liikkuvuutta haluatte lisätä samalla. Mielelläni kuulisin teiltä sen, miten EU tulevaisuudessa suhtautuu maahanmuuttoon silloin, kun on kyse koulutusta nuorista ihmistä, jotka tulevat etelä- ja Kaakkois-Euroopasta. Mitä mieltä olette näistä maahantulijoista? Ettekö te pelkää sitä, että noista mais, noissa maissa syntyy vientiä ja noiden maiden kilpailukyky tästä estyy ja kehitys estyy? Ja mitkä ovat tämän liikkuvuuden tavoitteet ja miten, mihin integrointitoimiin ryhdytään näiden integroittamisesta? integroimiseksi työmarkkinoihin. Entä sitten erilaiset koulutodistukset ja koulutuksen ja pätevyyden harmonisointi? Kuinka voidaan vihdoinkin saada aikaan polven prosessin myötä asetetut tavoitteet, esimerkiksi saksalaisten tutkintojen tunnustaminen muualla? Ja muutte tällaiset tutkintojen pätevyyden vastavuoroisen tunnustamiseen liittyvät kysymykset, kuinka nämä saadaan kuntoon? Thank you. Kiitoksia, Rova Trebesisus. Tunnen joitakin ihmisiä, tai minun on joitakin ystäviä Etelä-Euroopassa, jotka ovat joutuneet lähtemään maastaan väliaikaisesti, koska heillä ei ollut työpaikkaa tarjolla omassa maassaan. Joten ihmisten vapaa liikkuvuus on surullista tuossa mielessä. Jotkut joutuvat kerta kaikkien lähtemään kotimaastaan, vaikka eivät haluaisi niin tehdä, mutta onneksi on mahdollista löytää työpaikka muualta Euroopasta. Joten ei tämä ole mustavalkoinen kysymys, mutta ymmärrän kyllä hyvin, mihin te pyritte kysymykselle, kun te viittaatte aivovuotoon ja siihen, että tämä saattaa aiheuttaa ongelmia niissä maissa, joista nuoret koulutetut ihmiset lähtevät pois. olemassa jatkuva vahva tarve tehdä työtä eri tasoilla, jotta voidaan puuttua nuorisotyöttömyyteen. Nuorisotaku on minulle yksi sydämen asia, lähellä sydäntäni, ja tämä on yksi tärkeimpiä välineitä. Tämän kautta me voimme pikkuhiljaa myöskin Euroopan tasolla toimia. Mutta meidän täytyy varmistaa niin ikään, että jäsenvaltiot käyttävät hyväkseen tätä välinettä ja että myöskin kansainvälisellä tasolta käytetään. Minun hallitukseni loi nuorisotakuun aikoinaan ja voitte hyvinkin kuvitella, että minä olen ylpeä siitä, koska nyt se on kopioitu myöskin Euroopan tasolla. Ja lähettäisinkin lämpimiä terveisille entisille hallituskumppaneilleni, jotka olivat myötävaikuttamassa nuorisotakuun syntymiseen. Nyt meidän täytyy harmonisoida koulutuksen puolella pätevyyttä, pätevyyteen liittyviä kysymyksiä, koska tämä on tärkeä edellytys sille, että koulutus omassa maassa voidaan hyväksyä myöskin toisessa maassa ja päinvastoin. Tämä on yksi konkreettisia välineitä, joita voitaisiin käyttää maakohtaisissa suosituksissakin hyväksi. Kiitos sitten Marian Harkin, joka edustaa ALDE-ryhmää. Olkaa hyvä. Kiitoksia komission ehdokas. Tervetuloa Eilen arvioitiin sosiaalista työllisyystilannetta eh, ja todettiin, että kotitalouksien tulon tason kehitys on laskenut ja kasvun edeltäjä Saksa, sielläkin BK, BKT on laskenut vuoteen ja ensi vuodeksi. Aikaisemmin te puhuitte kysynnästä tarjonnasta, mutta kysyntä on todella hidasta ilman minkäänlaista näkymää siitä, että tilanne tästä piristyisi. IMF maailman talousarvioinnissaan puolustaa huomattavia investointeja silloin, kun työttömyys on korkealla tasolla, niin kuin nyt, koska he sanovat, että stimulus olisi paljon vahvempaa, kun se tulee lainaamisesta eikä niinkään verojen leikkaamisesta te näytätte olevan kuitenkin eri kannalla. Te puhutte tänä aamuna investoinneista ilman, että luotaisiin uutta velkaa, joten minun kysymykseni kuuluu, miten me voimme käyttää näitä julkisia investointeja ilman, että luodaan uutta velkaa. Ja lopuksi te puhuitte kasvusta ja investoinnista, mutta tämä on hiukan niin kuin kana ja muuna kumpi, niistä nyt ensin tuli. Thank you, Mr. Mrs. Harkin. Kiitoksia, Rova Haakin. Sanoitte, että kyse on vähän tällainen ongelma niin kuin muna ja kana. Mielestäni ensin tarvitaan vakautta, sen jälkeen tarvitaan investointeja ja näin minä olen ymmärtänyt kasvun syntyvän. julkiset varat tai lisää julkiset varat investointeihin voivat tulla eri lähteistä. Ensinnäkin maat, joissa on vaihtotase ylijäämä, voisivat investoida enemmän tulevaisuuteensa ja kun näin tekevät, voivat stimuloida myös EUn taloutta laajemmin. Me tarvitaan, tarvitsemme koordinoitua eurooppalaista toimintaa. Meillä on kokemusta kyllä, miten tässä pitäisi toimia, jotta varmistamme sen, että julkiset investoinnit eivät kerry velaksi ja vajeeksi, koska jatkuvasti nouseva velka, silloin vaarantaisimme taloudellisen elpymisemme. Minä en halua ottaa sitä riskiä, että talouden elpyminen vaarantuisi vain koska julkinen velka on korkeammalla tasolla. Sitten voimme käyttää hyväksemme EUn talousarviota, niin kuin Kristaliina viime viikolla täällä kuulemisessa sanoi, jos me emme käytä kerran, ke, kerroin tekijöitä Euroopan talousarviota, silloin tiedämme, minkä voimme saada. Mutta jos käytämme tätä paljon tehokkaammin, tuloksellisemmin, silloin voimme saada enemmän aikaan. Ja tässä me tarvitsemme Euroopan parlamenttia ja sen tukea erittäin vahvasti. Haluaisin pyytää teitä olemaan myös tiukkoina jäsenvaltioiden suuntaan, koska niidenkin apua tässä tarvitaan ja niiden pitäisi muodostaa yhteinen rintama komission ja parlamentin kanssa, jotta voitaisiin vakuuttaa, tai pitäisi saada vakuutetuksi jäsenvaltiot siitä, että pitää saada parempia investointeja ja käyttää paremmin Euroopan talousarviota hyväksi. Ja vielä lopuksi EiP suurempi lainanantokapasiteetti, samoin muiden rahoitusvälineiden, kuten EIF ja Harkin from the ALDE Group. Sitten Marian Harkin ALDE-ryhmästä. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa Miguel Vegas UE-ryhmästä. Ok, Sr. Katainen, estou... fiquei muito comovido com a sua intervenção. Herra Katainen, olen vaikuttunut alustuspuheenvuorostanne. Portugalissa oli samantyyppinen tapaus. Delbaso piti tärkeämpänä siirtyä komission johtoon ja jättää Portugali oman onnensa nojaan, eli ymmärrän hyvin lähtökohtanne. Mutta haluaisin kiinnittää huomionne tiettyihin faktoihin. On selvää, että niissä maissa, joissa käytetään eriten julkisia varoja, pystyttiin vastaamaan kriisiin karkein parhaiten – myös niissä maissa pärjätään hyvin, jossa hyvinvointi on tasaisesti jakautunut. Tiedätte hyvin, mistä puhun. Suomi on juuri tällainen maa Euroopassa. Pidättekö nyt kiinni vakaamuksestanne? Jatkammeko linjalla, joka tuhoaa hyvinvointivaltiot ja johtaa siihen, että hyvinvointi keskittyy yhä harvempien käsiin? Vai olisiko nyt aika ajaa toisenlaista politiikkaa, joka tukisi palkkoja – ei niin, että leikattaisiin yritysverotusta. Eikö pitäisi lähteä transaktioveron suuntaan? Kiitos. Edustaja Viekas, kiitos oikein paljon. Kysymyksenne liittyi siihen, pitäisikö meillä olla tasaisempi tulonjako? Ja pitäisikö meidän vahvistaa tai korottaa palkkoja eikä niinkään leikata yritysverotusta esimerkiksi. Minä tulen maasta, joka on hyvin tasavertainen ja minun lähtökohtani lähtevät tästä perinteestä. Meidän yhteiskunnassamme tasavertaisuus kansalaisten kesken on keskeinen arvo, eikä ole yhtäkään puoluetta omassa maassani, joka vastustaisi perusajatusta hyvinvointiyhteiskunnasta. Aikaisemmin sanoin, että oman kokemukseni pohjalta, tämä ei tarkoita, että kaikilla on sama käsitys, mutta oman kokemukseni pohjalta sanoisin, että osallistavan hyvinvointiyhteiskunnan paras kumppani on globaali kilpailukyky, koska jos on 5 miljoonaa asukasta ja julkinen sektori vastaa yli 50 prosentista koko taloutta, niin eihän tällainen maa voisi selvitä siitä, että hoidetaan yhtä parasta koulutusjärjestelmää ja osallistavaa sosiaalimallia, ellei maa olisi myös yksi kaikkein kilpailukykyisimmistä koko maailmassa. Me tarvitsemme ulkoa rahaa. Ja toivon, että eurooppalainen sosiaalimalli, markkinatalous todella rakentuisi hyvänlaatuisten työpaikkojen, hyvänlaatuisen koulutuksen varaan. Toivoisin, että investointaisiin tutkimukseen ja kehitykseen. Samalla toivoisin joustavia, avoimia sisämarkkinoita, jotka antaisivat mahdollisuuksia perinteiselle teollisuudelle, mutta myös uusille starttiyrityksille. Kiitos. Green. Jean Lambert vihreästä ryhmästä. Thank you. Um, I was very pleased to hear in your... Kiitoksia. Oli kiva kuulla teidän alustassa puheenvuorossanne viittaus ilmastoon ja uusiutuviin energianlähteisiin, koska uskomme, että teidän salkussanne on iso vaje tässä mielessä, iso aukko, eikä se heijastele sitä seikkaa, että ilmaste, rahoit, ilmoitus- ja rahoituskriisi ja talouskriisi ei voida erikseen käsitellä. EU 2020 strategiassa tunnistetaan että vihreä siirtyminen on ratkaisevan tärkeää ja tämä tärkeä on tärkeää työpaikkojen luonnelle, ammattitaidolle, paikallisille työpaikoille ja investointojen luottamukselle, sijoittajien luottamukselle. Minkälaisia perusteluita toimia aiotte käyttää, jotta voidaan edistää tällaista vihreää transitiota tai siirtymävaihetta komissiossa, neuvostossa ja työmarkkinaosapuolten kanssa niin, että todellakin näemme asiassa myös edistystä eikä kuulla vain kauniita puheita tai lueta kauniita tekstejä paperilla. Thank you very much. Kiitoksia, rouva Lambert. Tässä voidaan tehdä paljonkin. Jokaisella on omat mielialueensa ja minulle tämä on kierrettävä Kierrettävät, uusiutuvat polttoaineet, joita on tehty muista kuin elintarvikkeista. Tämä on yksi sellainen alue, johon minä keskittyisin enemmänkin. Minun täytyy sanoa, että en ole liian optimistinen, kun katson ehdotuksia vihreästä, vihreästä verotuksesta, joita komissio on laatinut, koska jäsenvaltiot eivät ole niinkään halukkaita käyttämään kaikkein tehokkaimpia välineitä edistääkseen uusiutuvaa energiaa ja kannustamaan parhaimpia puhtaimpia teknologioita ja niiden käyttöä. Mutta minä tulen tekemään työtä yhdessä Pierre Moskovicin ja myös muiden komission jäsenten kanssa tällä alueella, koska Minä itse olen luonut tällaisen päästöperusteisen polttoaineverotuksen ja muille energiamuodoille. Ja se on alkanut nyt toimia ihan itse asiassa päivästä yksi eteenpäin. Päästöt ovat laskeneet ja myös samantyyppinen verotus otettiin käyttöön autojen verotuksessa. Tämä on vain yksi tällainen kysymys, mutta tietysti päästökauppajärjestelmän uudistaminen on ehkä yksi kaikkein vaikutusvaltaisimmista kysymyksistä. Se kuuluukin komission asialistalle. Flynn from the... E- Kiitoksia Patrick O'Flynn EFDD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Mr. Kiitoksia herra Katainen. Komissaari Herkas Hill oli vastahakoinen. Hänellä on puhua London rahoituskeskuksen legitiimeistä intresseistä. Tavallaan tilotte hänen pomonsa ja koko EUlle on hyötyä siitä, että täällä on tällainen suurrahoituskeskus. Haluaisitteko te nähdä hieman enemmän monipuolisuutta muitakin rahoituskeskuksia, kuten Frankfurtin, jota voitaisiin kannustaa kasvamaan niin, että Lontoon määrävä vaikuttava dominanssi ei tässä olisi liian suurta. Miten se suhtaudutte tähän? Thank you. Um... Kiitoksia. Minä näen asian niin, että kaikkein tärkeintä on se, että me pystymme monipuolistumaan tai monipuolistamaan rahamarkkinoitamme, pääomamarkkinoitamme niitä rahamisi sinne, missä sitä kaikkein eniten tarvitaan. Minun mielestäni kyse ei ole niinkään maantiedosta. Olen oikein iloinen, mikäli Lontoo kasvaa, ja olen iloinen, mikäli Frankfurt kasvaa, ja mikäli Pariisi kasvaa, olen tyytyväinen. siitä huolimatta, mikä rahoituskeskus kasvaa. Kaikkein eniten kuitenkin tarvitaan parempi, parempaa pääomamarkkinaunionia. Tähän liittyy monia seikkoja. Peruslähtökohtana on se, että annetaan pääoman virrata vapaammin maasta toiseen. Ja samalla luodaan sellaisia rahoitusvälineitä, jotka ovat tarpeen varsinkin PK-yritysten auttamiseksi. Varhaiset toimet, joihin täytyy ryhtyä, mikäli uusi komissio voi aloittaa työnsä pian ja mikäli minun nimitykseni ja Jonathan Hillen nimitys vahvistetaan, on se, että kehitetään standardeja, normeja, korkealaatuisen arvopaperistämisen varmistamiseksi, sen mahdollistamiseksi, että tämän tyyppistä välintä voidaan käyttää, jotta pystytään vahvistamaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Toinen seikka ovat yhteiset selkeät normit rajat ylittävän tiedon tuottamisesta pk kohdalla. Tässäkin meidän täytyy auttaa pk kolmanneksi. Meidän täytyy helpottaa sitä, että kehitetään eurooppalaisia markkinoita yksityisten sijoitusten osalta. Kuten sanoin, minun nähdäkseni kyse pelkästään maantieteellisestä paikasta tai kaupungin nimestä, vaan pikemminkin kyse on konkreettisista muutoksista ja uudistuksista, joita voimme auttaa yrityselämäämme saamaan sitä rahoitusta, joka on tarpeen, jota työpaikkoja voidaan luoda. the... Kiitoksia Nikolas Bay sitoutumattomista, olkaa hyvä. Monsieur le commissaire, Le fonctionnement et les komission tämätkinen poliittinen toiminta toiminnassa osoittaa, että EU tällä hetkellä on sokeutunut tällaiselle integrismille, vapaakauppatoiminnalle. Amsterdamin sopimus artiklassaan poistettiin toisten roomalaisen, Rooman sopimuksen johdan, jossa puhut, poistettiin tällainen luonnollinen preferenssi jäsenvaltiosta. Tämä virhe tehtiin. Meidän pitäisi palauttaa tämä tilanne, jos haluamme antaa jotakin merkitystä eurooppalaiselle hankkeelle. Kun vastasitte kysymyksiin kirjallisesti, löysin vain näitä samoja virheitä toisaalta. Oletteko sitä sen mieltä, että teidän prioriteettina olisi modernisoida lainsäädäntöä, mitä tulee työllisyyden suojeluun, eikö tässä pikemminkin suojella tällaista lisääntyvää epävarmuutta palkansaajien kohdalla Euroopassa? Kysymykseni on seuraava. Sen sijaan, että jatkuvasti ollaan linjassa jäsenvaltioiden kanssa, eikö pitäisi käyttää näitä toimenpiteitä hyväksi, jotka ovat onnistuneet USAssa? Miksei tällaista European Actia, niin kuin tällainen Buy American Act, jota Roosevelt puolsi aikanaan, koska emme voi kilpailla Kiinan kanssa palkoilla. Nyt on aikaa muuttaa hiukan toimintaa ja suojella myös meidän työ, työpaikkoja ja teollisuutta, joita EUn ulkoinen kilpailu uhkaa. Voisitko herra Katainen nyt vastata tähän kysymykseen? Olkaa hyvä. Um, I agree with you. Samaa mieltä teidän kanssanne, että me emme voi kilpailla kiinalaisten kanssa palkka, palkoissa on muitakin maita ja alueita maailmassa, joissa palkkataso ja sosiaalisuojan taso on paljon alhaisempi kuin keskimäärin Euroopassa, eikä meillä ole mahdollista kilpailla näiden kanssa, eikä meidän tarvitsekaan edes yrittää kilpailla heidän kanssaan käyttäen alhaisempia mahdollisia palkkoja tai sosiaalisia standardeja. Euroopan sosiaalinen malli perustuu täysin erilaiselle ajattelulle se perustuu yhtäläisiin mahdollisuuksiin, tasa-arvoon, se perustuu osaavaan työvoimaan. Me tarvitsemme nimittäin lisäarvoa. Siinä pohjana on koulutustutkimus jälleen. Me tarvitsemme siis tässäkin tätä lisäarvoa. Eurooppa on täynnä maita, jotka ovat niin sofistikoituneita, pitkälle kehittyneitä, että me emme voi saada tarpeeksi rahaa tuottamalla bulkkitavaraa tai kilpailemalla vain alhaisemmalla mahdollisella palkkatasolla. Sosiaalinen, sosiaalinen markkinatalous perustuu lisäarvotyyppisille kysymyksille. Tässä on turvallisuus, sosiaaliturva ja ihmisillä on turvallisuuden tunne myös. Työ, työntekijöiden turvallisuuden tason pitää myös olla oikealla tasolla. Minä olen sitä mieltä, että meillä on enemmän menetettävää, jos Meillä ei ole oikeudenmukaista sopimusta USAn kanssa kaupasta. Toisaalta, tai päinvastoin, me voisimme saada aikaan laadukkaita työpaikkoja ja taloudellista kasvua, jos meillä olisi reilu kauppasopimus USAn kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu David Kansa kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja varapuheenjohtaja, komission jäsen ehdokas. Aikaisemmin on säästötoimin pyritty vastaamaan Euroopan kriisiin. Nyt on tärkeää kehitystä se, että tarvitaan uutta investointipolitiikkaa. Siksi toivon, että tämä politiikka löytää tukea Euroopan parlamentissa kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Me kuulimme 300 miljardin euron investointipaketista. Jos tämä budjetti hyväksytään, niin komission tietenkin on kerrottava, mitkä ovat prioriteetit, miten näitä varoja käytetään. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, mitkä ovat nämä prioriteetit, joiden kautta saadaan aikaan investointeja ja miten luodaan lisää työpaikkoja. Niitähän niin kipeästi täällä Euroopassa tarvitaan. Thank you very much. Mr. Kass. Kiitos oikein paljon edustaja Kassa. Prioriteeteista. Meidän on keskittyttävä kysynnän tukemiseen, samoin kuin tarjonnan tukemiseen, koska molempia tarvitaan, jotta saadaan yksityinen sektori investoimaan. Toiseksi meidän on käytettävä julkisia varoja mahdollisimman tehokkaasti. Meidän on oltava myös valmiina, jos on mahdollista, Olin oikeastaan hyvin vakuuttunut, että voidaan löytää tuoda niitä julkisia varoja julkisiin investointeihin, koska ne ovat välttämättömiä, jotta saadaan uutta vauhtia talouden kasvuun. EU-budjettia käyttämällä, tehokkaammin käyttämällä. Sitä kautta, että käytetään julkisia rahoitusvälineitä paremmin kuin aikaisemmin, ja myös sitä kautta, että kannustetaan jäsenvaltioita erityisesti ylijäämä, maksutaseen ylijäämämaita, erityisesti investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen. Näin voidaan saada lisää resursseja. Haluaisin myöskin valottaa kysynnän puolelta jotain. Palveludirektiivin täytäntöönpano. Cost of non-Europe map. This tells the... Meidän pitää katsoa tarjontapuolta, siis ja katsoa tätä karttaa joka kertoo, mistä uusia työpaikkoja voitaisiin löytää. Digitaaliset sisämarkkinat, 260 miljardia, sisämarkkinat kansalaisille, 235 miljardia, transatlanttinen kauppasopimus, 60 miljardia ja rahoituspalvelumarkkinoiden päätökseen saattaminen 60 miljardia. Tämä on todella mahdollisuuksien taulukko. Tämä osoittaa, että komissio tarvitsee koordinoitua työtä, ei näissä siiloissa, vaan yhteistyössä. Ja siihen tarvitaan teidän tukeanne. Mahdollisuuksia on kyllä, niitä on paljon. Enkä ole ollenkaan pessimistinen tässä. Meidän pitää vain koota yhteen hyvät ajatukset ja todella toimia sen pohjalta, mikä meitä yhdistää. From the... Sitten Uudo Pulman SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Arvoisa komissaari ehdokas. Todellinen investointiauko Euroopassa on 200 miljardin Euroopan, euron luokkaa vuodessa. Juncker ja Katainen sanovat, että me ryhmme investointiohjelman toteuttamiseen ja me lupamme investointiohjelman, joka on yhteensä 300 miljardia seuraaville vuosille. Tässä on nyt kahden tyyppistä ajattelua. Jotkut sanovat, että että Katainen, tämä ei onnistu. Te sanotte näin vain pelkästään siksi, että te haluatte, että komissio hyväksytään ja että mitä kaasupakettiin ja Baros on tulee tässä käy yhtä huonosti kuin sekin suhteen. Ja jäsenvaltioiden osalta jo tiedetään, että sielläkin on syntynyt kaksi ryhmittymää mahdollisesti vuoden loppuun mennessä teillä on tilaisuus tulla valiokunnan kuultavaksi tai valiokuntien kuultavaksi parlamentissa. Te esittelette paketin ja sitten keskustelette kollegiossa ja sitten luotatte parlamenttiin hyväksyntään, että parlamentti hyväksyy tämän paketin. Tähän te pyritte. Oletteko nyt valmis vai ettekö ole valmis? Te olette usein otteeseen puhunut eurooppalaisesta talousarviosta. Oletteko te valmis pyytämään meiltä apua ja aiotteko te varmistaa, tämän äänestystuloksen, myönteisen äänestystuloksen silloin, kun äh, komissio, komissiosta tullaan äänestämään. Sekö tässä on vain tarkoitusperänä? Thank you, Mr. Bullman. Kiitos, herra Bullman. Teidän kysymyksenne liittyy siihen, olenko intomielinen työpaikan luomisen suhteen pelkästään siksi, että haluan komissiosta pestin itselleni. Ei tämä pidä paikkaansa. Minä olen ollut mukana politiikassa melkoisen pitkään jo. Ja syy, miksi olen politiikassa mukana, on se, että minä haluan muuttaa maailmaa. Olen tehnyt työtä paremman Euroopan puolesta erinäisissä tehtävissäni. Ja vaikka puolueeni johti mielipidemittauksissa, haluaisin luopua pääministerin virasta ja ryhtyä komissaariksi, jotta voisin luoda parempaa, rakentaa parempaa Eurooppaa. Tämä on minun tarkoitusperäni ja enemmän kuin ilomielin, mikäli vain parlamentti niin haluaa, olen valmis tekemään yhteistyötä suoraan teidän kanssanne, jotta investointeja, kilpailukykyjä ja työpaikkoja voidaan luoda. Mikäli nimitykseni vahvistetaan, haluaisin organisoida komissaaritiimin työn, jota minä johdan sellaisella tavalla, että saamme palautetta myöskin parlamentilta, ja me voimme kerätä yhteen teidän ajatuksenne siitä, mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä? Mitkä olisivat kaikkein tehokkaimpia investointipaketin osia? Miltä investointipaketti näyttää? Tähän tämä ei ole vielä tehty, koska uutta komissiota ei ole vielä olemassakaan, mutta riippuen siitä, mitä päätöksiä te tulette tekemään, minä haluaisin organisoida työn juuri tällä tavalla, niin että eri komission jäsenet ja minä itsekin olen valmis tapaamaan teitä, Euroopan parlamentin jäseniä eri kokoonpanoissaan ja olen valmis keskustelemaan teidän kanssa, koska tekin tuotte myöskin eri maantieteellistä näkemystä näiden ajatusten tueksi. Minulla on varmaan kymmenen sekuntia vielä. Haluaisin vielä kysymyksen tähän äänestys vastauksen kysymys, budjettikysymykseen haluaisin vastauksen. Herra komissaarilta tähän budjettikysymykseen haluaisin vielä vastauksen. Se on kun kyse uuden talousarviosta. If I understood right... Mikäli ymmärsin oikein, kysymys liittyi budjettiin, talousarvioon. En ole varma, ymmärsinkö oikein. Haluaisin tehdä yhteistyötä Kristaliina Georgievan kanssa, jotta voisimme käyttää yhdettiä talousarviotamme tehokkaammalla tavalla niin, että saamme julkisista varoista enemmän irti. Niitä voidaan käyttää vipuvaikutuksen aikaansaajana investointien luomiseksi. Samanaikaiseksi, samanaikaisesti Haluamme tuoda uutta pontta ja uutta rahaa investointien tueksi. Tästä täytyy käyttää veronmaksajan rahaa tehokkaammin, jotta saadaan niin paljon työpaikkoja luotua kuin mahdollista. Kiitoksia. Sitten hans Olaf Henkel ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Katainen, your job title feature... Herra Katainen, teidän työotsikossa on mukana sana kilpailukyky. Monta vuotta sitten oli tällainen komissaari Brysselissä, Leon Sir Leon Britton, joka aina esitti yhden kysymyksen, miten Euroopasta tulee kilpailukykyinen, kun, ja kun hän sanoi tähän kysymykseen vastauksena kilpailukyvyllä, koska euroalue on kriisissä, komissio toimii juuri toisinpäin tässä kilpailukysymyksessä, puoltaa harmonisaatiota. Komission jäsen Andor haluaa yhteistä työttömyysturvajärjestelmää sen sijaan, että olisi verokilpailua. Nyt komissio haluaa siis verojen harmonisaatiota. Herra Juncker haluaa eurojoukkolainoja ja Euroopan pankkiunioni on pelkästään sitä, että sosialisoidaan euro, kansalliset pankkien riskit. Tämä voi kyllä vakauttaa euroaluetta hetken aikaa, mutta estän teille yksinkertaisen kysymyksen. Mitä olette mieltä tästä harmonisaatiosta? Mitä se, vaik- mitä se vaikuttaa Euroopan kilpailukykyyn suhteessa muuhun maailmaan? Mr. Henkel, thank you. Herra Henkel, kiitoksia kovasti. Kysymyksenne koski harmonisaatiota ja mikäli siitä on hyötyä vaiko ei, luoko se kenties äh, keinotekoisia rakenteita, jotka eivät parannakaan kilpailukykyä. Harmonisaatio, yhdenmukaistaminen mielestäni tarkoittaa sitä, että on samat säännöt ja samat ehdot, joten meidän täytyy saada aikaan yhtenäiset toimintamahdollisuudet, tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet, mutta harmonisaatio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksi koko sopisi kaikille eurooppalaisena päätöksentekijöinä meidän pitää huolellisesti valita, mitkä ovat niitä alueita, joilla tarvitsemme suurempaa harmonisaatiota ja mitkä ovat taas niitä alueita, joilla emme tarvitse yhdenmukaistamista enempää. Tässä on kyse myös toissijaisuusperiaatteesta. Joten minä olen sitä mieltä, että on moniakin kysymyksiä, joissa tarvitsemme harmonisoidumpaa politiikkaa, esimerkiksi sisämarkkinakysymykset, digitaaliset sisämarkkinat tai energian sisämarkkinat tai miten toteutetaan tiukasti palveludirektiiviä. Nämä ovat niitä toimenpiteitä, joissa me tarvitsemme, tarvitsemme korkeampaa harmonisaation tasoa, mutta samalla on monia sellaisia kysymyksiä, joiden kohdalla on parempi, että paikallistaso tai kansallinen taso toimii, koska se on tehokkaampaa eikä sillä ole haitallisia sivuvaikutuksia Euroopan suuntaan kokonaisuudessaan. Eh, Kiitoksia sitten Dominik Riquet ALDE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Arvoisa komissaari ehdokassa. Rahoitustarve, jotta infrastruktuurin kuntoon on komission mielestä tuhannen miljardin luokkaa tulevina vuosina. Ja saman aikaan on valtion talossa alijäämää 33 miljardia euroa olisi lähi nyt nopeasti tarpeellista investoida. Monissa jäsenvaltioissa on kuitenkin pulaa rahasta infrastruktuurihankkeita ei voida investoida. Mistä sitten saadaan nämä 300 miljardia, josta Juncker nyt puhuu? Minulla olisi kaksi täsmällisempääkin kysymystä teille. Ensinnäkin, oletteko sillä kannalla, että luotaisiin tällainen eurooppalainen rahasto, jota käytettäisiin yksin omaan pitkänaikaisiin investointeihin. Joten tämä olisi rahasto, joka olisi tällainen, josta olisi arvopaperistettu rahasto. Ja aiotteko te kannattaa sitä, että yksityistä rahaa pyrittäisiin ottamaan käyttöön korvamaan julkista rahoitusta tässä sen tueksi? edustaja Rike. Teidän kysymyksenne liittyi siihen, kuinka rahoitetaan suuren luokan infrastruktuurihankkeita, erityisestikin liikennealalla, ja mistä raha pitäisi ottaa. Tämä on minun tulevan toimikenttäni ydintehtäviä. tehtäviä mikäli nimitykseen vahvistetaan. ihan niin vastuussa työpaikoista, kasvusta, investoinneista. Liikenneala on yksi niitä aloja, joilla pitää pohtia uusia innovatiivisia rahoitusmahdollisuuksia. Minun periaatteena on se, että julkisia investointeja täytyy ö, täydentää yksityisillä investoinneilla niin paljon kuin mahdollista. 300 miljardia ei ole pelkästään likvidia rahaa, vaan osa tästä on yhtäältä likviditeettiä, mutta kun käytetään muitakin toimia, kuten sääntelytoimia hyväksi ja tätä likviditeettiä, niin ikään me voimme yhteensä saada 300, 300 miljardin arvosta todellisia investointeja aikaan. Verkkojen Eurooppa-väline ja kaikki sen tarjot mahdollisuudet voidaan hyödyntää myöskin hankejoukkovelkakirjalaina voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi kuin aiemmin. Meillä on joitakin hyviä esimerkkejä hankejoukkovelkakirjalainoista, vaikkakin ne ovat olleet vasta pilottihankkeita, mutta olen varma, että tämän tyyppiset joukkovelkakirjalainat voivat olla suuremmassakin roolissa, etenkin kun on kyse suurista infrastruktuurihankkeista. Pääomamarkkinaunioni ja Solvensi 2 paketti voivat myötävaikuttaa siihen, että institutionaaliset sijoittajat voivat paremmin tuoda rahoitusta reaalitalouden tueksi. Tätä tulen työstämään yhdessä Jonathan Hillin kanssa. Lynn Boylan. Kiitoksia sitten Lynn Boylan kueryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Irlannissa työttömyys on valtava ongelma. Neljännes miljoona kansalaisistamme on muuttanut muualle. Monin toimet mukaan ottaen työttömyys on kuitenkin 23 prosentin tasoa. Yksityiset sijoitukset ovat vähentyneet. Leikkauksia on tapahtunut 66 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 Irlannille sanottiin, tiukasti, että vaikka pankkikriisin takana oli löyhät hallinnolliset toimet, niin on sanottu, että euroalueella on aivan erityisvastuu Irlannin suuntaan ja EUn pelastuspakettien kautta pitäisi katsoa sitä, miten jälkikäteen äh, pääomitetaan. Tiedän, että te silloin sanoitte, että tällainen velkasopimus Irlannin kanssa, jossa otetaan vanhat velat huomioon, ei olisi oikeutettu. Oletteko muuttanut kantanne vai voitteko kertoa, miten Irlannissa voidaan investoida työpaikkojen rakentamiseen, kun Irlannin kans- kansalaiset vielä maksavat eurokriisistä? Kiitos. Thank you. Miss Boylan, your question. Kiitos edustaja Boylan. Kysymykseni liittyi siihen, miten voidaan investoida työpaikkoihin ja uuteen kasvuun Irlannissa, kun Irlanti edelleen toteuttaa vakauttamistoimia ja Irlannin kansalaiset ovat hyvin hankalassa tilanteessa. Ymmärrän monien irlantilaisten tilanteen ja minun on sanottava, että Irlanti on ollut hyvin rohkea kansakunta, joka on kantanut vastuun maan omista haasteista. Mutta Irlanti on yksi niistä maista – joiden osalta olettaisin, että paljon yksityisiä investointeja on luvassa maan kilpailukyvyn takia ja maineen takia. Irlanti on siinä mainessa, että se huolehtii omista asioistaan vaikeinakin aikoina. Tämä on yksi niistä syistä, miksi tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia ponnisteluita. Meidän on huolehdittava siitä, että käytetään paremmin rakennerahastoja – meidän on löydettävä uusia rahoitusvälineitä, joilla rahoitetaan suuria infrastruktuurihankkeita ja meidän on kiinnitettävä huomiota myös tutkimukseen ja kehitykseen. Jos kaikki jäsenvaltiot ovat samantyyppisessä tilanteessa, niin meidän täytyy uudistua. Even, jopa vahvempien maiden on ymmärrettävä, että vahvuus ei ole välttämättä turvattu kymmenen vuoden jälkeen, koska kaikkien maiden on uudistettava itseään, jotta voidaan huolehtia uudesta kasvusta, uusista yrityksistä. Kiitoksia. Selveksiä Ernesto Urte sun vihreistä. Olkaa hyvä. Katainen, Katainen, olen täällä. Te olette ollut yksi suurista puolustajista, tällaista epäonnistusta mallia, säästöjä, hintaa mihin hyvänsä. Olette tuotu neoliberalistisella tavalla. Ennen kuin teistä tuli komissaari te vastustitte Kreikan pelastamista, sama koski Portugalia, te vastustitte e- eurojoukkolainoja, sitten, sitten heinäkuun kuulemisessa piditte Troikan ohjelmia, sanoitte, että ne puolsivat näitä velkoja maita. Mielestäni teidän tehtävänne toimii tätä vastaan, herra Katainen, kun ajatellaan investointeja, jotka on teille annettu, että ole konkreettisesti yhtään mitä, sanokaa nyt jotakin julkisista varoista. Nämä julkiset varat, onko ne jo ohjelmoitu kansallisiin budjetteihin tai monivuotisen rahoituskehyksen täällä Euroopassa, jos ovat uuria, mistä ne rahat tulevat? Kysehän on komission investointisuunnitelmasta, te ette ole ollenkaan selittänyt yhtään mitään konkreettista. Voisitteko antaa hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa? Is it okay? Emme saa valitettavasti tulkkausta, mutta kuulitteko te, mistä oli kyse? Your question was that I was opposing Greek package and... Niin sanot, että vastustin tätä Kreikan ja Portugalin paketteja ja että mistä rahojen pitäisi tulla investointia varten. Nyt ihan ensin tein selväksi. Minä puolsin sekä molempia Kreikan paketteja toisin kuin jotkut ihmiset minun maassani. Minä myös valtionvarainministerinä pyrin vakuuttamaan suomalaiset ennen parlamenttivaaleja hyväksymään parlament, äh, Portugalin äh, rahoitusapuohjelman. Se oli todella epäsuosittu. Pääministerinä ja valtiovarainministerinä yhdessä tai molemmissa tehtävissä olen tehnyt selväksi, että minun maani on aina osallistunut näihin ohjelmiin taloudellisista syistä, mutta myös solidaarisuudesta. Mutta ei tämä mitään helppoa ole ollut. Ihmiset minun maassa, jotka ovat menettäneet työpaikkansa johtuen kriisistä muualla Euroopassa, ihan oikeutetusti kysyivät, miksi meidän pitäisi lainata rahaa niille maille, jotka ovat luonneet tätä kriisiä, vaikka minä olen menettänyt itse työpaikan johtuen tästä kriisistä. Ja minä kyllä nyt toivon, että eurooppalaisena poliittisena päättäjänä yritämme vähän rakentaa siltoja ihmisten välillä. Toisaalta ymmärrän ihan hyvin, että ihmiset ovat todella pettyneitä Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Irlannissa ja kysyvät, miksi näin piti tapahtua. Minä haluaisin koota ihmiset enemmän yhteen eikä jakaa heitä. Meidän pitää ymmärtää erilaisia mielipiteitä, joita ihmisillä ympäri Eurooppaa on mutta sitten tästä tuoreesta julkisesta rahoituksesta. Sen pitäisi tulla jäsenvaltioista, erityisesti niistä maista, joissa on vaihtotaseen ylijäämä, pitäisi käyttää hyväksi EIPtä ja muita rahoitusvälineitä ja käyttää paremmin Eurooppa EUn talousarviota. Sitten tarvitaan myös koordinoitua Euroopassa toimintaa ja ponnisteluita. Vielä lopuksi haluan sanoa, että minä haluan katsoa eteenpäin. Meidän täytyy lähettää rohkaisevaa viestiä kansalaisten suuntaan siitä, että olemme kaikki samassa veneessä. Laka- lakataan muistelut siitä, mitä on menneisyys tapahtunut ja keskitytään tulevaisuuteen. Thank you. Eh, Marko Val- Kiitoksia. Seuraavaksi Marko Valli. Hän on IFTD-ryhmästä. E Olkaa hyvä. Sono qua in alto. Minä olen täällä päin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Te mainitsitte julkiset ja yksityiset investoinnit ja tämän 300 miljardin euron suunnitelman. Puhutte rahoituksesta. Tämä on herkkä kysymys ja tämä huolestuttaa minua kovasti. Te puhutte nyt valtavasta rahamäärästä nyt eletään vaikeita aikoja ja joskus joutuu sitten äh, nämä rahat jostakin etsimään. Vaikuttaa siltä, että nyt jotkut maata ovat armeneita muiden suhteen, mutta vaikuttaa siltä, että jollakin taholla on liian paljon vaikutusvaltaa politiikassa. Te pyritään saman aikaan uudistuksia. Johtaako tämä sitten siihen, että pankkisektorilla puututaan myöskin bonuksiin? Entä sitten Euro- tavalliset Euroopan kansalaiset ja sijoittajat, piensijoittajat? Pitää, mikä heidän asemansa on? Meidän ei pitäisi nyt erottaa rahoituskysymyksiä todisista, todisi, tosilman kysymyksistä. Toivon vastausta nyt. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Teidän kysymyksenne liittyi siihen, conditions for ordinary Kuinka voidaan luoda sellaiset edellytykset, että tavalliset piensijoittajat, ihmiset, jotka käyttävät säästörahansa siihen, että ostavat osakkeita yritykseen, osta osakkeita, kuinka voidaan luoda oikeudenmukaisempi rahoitusmarkkinatilanne heidän kannaltaan katsottuna esimerkiksi pankkien bonuksiin puuttumalla. Haluaisin kiittää Michel Barnieria hyvin lämpimästi siitä, mitä hän on tehnyt tämän asian suhteen. Nyt meidän täytyy vielä varmistaa se, että jäsenvaltiot ja pankkiala itsekin todellakin noudattaa uusia sääntöjä, jotka on laadittu viime vuosien aikana. Niin ikään Täytyy varmistaa, että pankkiunioni pistetään täytäntöön asianmukaisella tavalla, koska tämä on erittäin tärkeää, mikä halutaan lisätä vakautta markkinoilla. Niin ikään meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että korkealaatuinen arvopaperistaminen mahdollistuu niin, että PK-yritykset voivat saada uusia mahdollisuuksia ja uutta rahoitusta. Hyvin paljon yksityistä rahaa on kyllä Euroopassa, mutta jostakin syystä se ei mene sinne, mistä sitä kaikkein kipeimmin tarvittaisiin, jotta voisimme vahvistaa tai parantaa hyvinvointia. Me tarvitsemme työpaikkoja Euroopassa. Niin kuin Juncker on sanonut, meidän täytyy muistaa, että lähinnä on yksityisestä sektorista, joka luo työpaikkoja, eivät hallitukset tai eurooppalaiset instituutiot luo työpaikkoja. Siksi meidän täytyy käyttää niitä poliittisia välineitä, joita meillä on jotta voimme luoda paremmat sisämarkkinat esimerkiksi pk-yritysten kannalta katsottuna. Ja myöskin silloin, kun on kyse perinteisestä teollisuudesta, jotta tätä kautta uusia työpaikkoja syntyy. Sitten François Grostet kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra Katainen. Palaan tähän uuteen kasvustrategian komissiosta, jota odotetaan ensi vuodeksi. Miten te voisitte taata, että konkreettiset toimet, jotka sisältyvät kyseiseen strategiaan, eivät jää kuolleiksi kirjaimeksi vai nopeasti muuttuvat vahvoiksi konkreettisiksi toimenpiteiksi, koska suuren hankkeiden lisäksi on paljon kasvupotentiaalia, jota löytyy siitä, että kunnolla täytäntöönpannaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ennen kuin tehdään uusia ehdotuksia, aiotteko te arvioida vaikutuksia ja potentiaalia, joka liittyy voimassa olevaan lainsäädäntöön, muun muassa yhtenäismarkkina kysymyksissä. Ja sitten suuri investointisuunnitelma 300 miljardia euroa. Paljon on tehtävää jäljellä, niin se on nähty energiassa ja digitaalitaloudessa. Minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta varmistutte siitä, että jäsenvaltiot ja paikallisyhteisöt, jotka, joita tämä usein koskee, mutta jotka tarvitsevat budjettia, voimavarat, voisivat käyttää näitä uusia rahoitusvälineitä? Merci beaucoup, madame. Kiitoksia Rova Grosted. Kasvustrategia tarvitsee enemmän välineitä kuin, vain, kuin tämä summa 300 miljardia euroa. Kun me haluamme puolustaa Euroopan sosiaalista mallia ja kun me haluamme vahvistaa sosiaalista markkinataloutta, kasvumme pitää perustua kestäville arvoille. Ja tässä Laadukkaat työpaikat ovat yksi avainkysymys. Meidän pitää parantaa tätä osuutta yhdessä Marian Täisenin kanssa. Me emme voi hyväksyä sosiaalista polkumyyntiä. Meidän täytyy investoida tutkimukseen ja kehitykseen. Meidän pitää tehdä uudistuksia kilpailukyvyn nimissä jäsenvaltioissa. Ja sitten meidän täytyy myös, niin aivan oikein sanoitte, että meidän täytyy täytäntöön panna käytännössä lainsäädäntöä ja muita välineitä, jotka on jo hyväksytty. Minä haluan ottaa esille palveludirektiivin yhtenä tällaisena esimerkkinä. Jos meillä olisi hyvin toimivat, toimiva palveludirektiivi, joka toimisi käytännössä, niin työpaikkoja kyllä olisi enemmän Euroopassa. Joten nyt olemme tulleet uusteen vaiheeseen Euroopan taloudessa siinä mielessä, että meidän pitää siirtää painopisteemme investointeihin ja luoda jotain uutta. Luottamus on palannut ja meidän pitää varmistaa, että näin on jatkossakin. Siis luottamus säilyy, mutta sitten meidän täytyy investoida, käyttää yksityisen sektorin varoja, luoda paremmat sisämarkkinat, myös puolustussektorilla, mutta myös energiakysymyksissä, digitaalisissa kysymyksissä ja täytäntöönpanna kaikkia muita toimenpiteitä ja välineitä, joista on jo aikaisemmin päätetty. Sitten julkisen sektorin varoja pitäisi käyttää tuloksellisemmin kuin aikaisemmin. Kiitos. Sitten Pervange Perez SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Arvoisa herra Katainen, uskon, että Euroopassa minulla joskus sellainen mielikuva, että Euroopan pitäisi olla suuri Suomi, ei suuri Ranska. Joskus te unohdatte, että vaikkakin herra Barroso katsoi, että eurooppalainen sosiaalimalli oli kilpailukykyelementti unionissa, ja kun te puhutte luottamuksen palauttamisesta, en oikein ymmärrä, mistä te puhutte. Yli 57 prosenttia eurooppalaisista ei osallistunut edellisiin Eurooppa-vaaleihin. Vaaleihin. Ehkä olemme tästä eri mieltä, mutta minun mielestäni tämä ei oikein ole mikään merkki luottamuksen palamisesta. Sitten kun te olette vastuussa unionin luottamuksen palauttamisesta ja tästä 13 miljardista suuresta hankkeesta, mutta ette kuitenkaan sano mitään siitä, mitä konkreettisesti ette tehdä. Kuinka te olette rahoittaa tämän, nämä investoinnit ilman, että velkaa syntyy. Liikkumavaraa on. Ajatteko te tukea esimerkiksi sitä, että finanssitransaktion veron ryhdytään? Vai katsotteko te, että kansallinen yhteisrahoitus rakennerahastojen yhteydessä voitaisiin ottaa huomioon, kun silloin kun lasketaan alijäämiä? Te... Aikana päättyi. entä sitten aikataulu, kysymys ja äänestys parlamentissa ja investointipaketti, miten nämä kaikki nivoutuvat toisiinsa? Herra Katainen, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, Rova Perez. Tässä tuli lukuisia näkökulmia tai kysymyksiä liittyen siihen, mihin konkreettisiin toimiin en lyhtyä tämän investointiohjelman tai investointipaketin osalta ja miten suhtaudun finanssitransaktioveron, voitaisiinko tämä käyttää hyväksi, ja aikataulukysymykseenkin tuli kysymys. Aloitan tästä aikataulusta. Juncker on todennut, että pitäisi olla kokonaisvaltainen investointipaketti, joka tullaan ensimmäisten kolmen kuukauden aikana laatimaan sen kun komissio on astunut toimeen – tämän poliittinen suuntaviiva, jonka puitteissa minä haluaisin toimia, mikäli minun nimitykseni vahvistetaan. Toinen kysymys. Minun käsitteekseni minä melkoisen selkeästi jo totesin, mistä julkista rahaa saataisiin investointipakettia tai paketteja varten. Voin kyllä toistaa. Paremmin käytetään hyväksi EIPtä ja käytetään muitakin eurooppalaisia rahoitusvälineitä hyväksi käytetään paremmin hyväksi kansallista pankkien toimintaa. Lisäksi käytetään paremmin eurooppaista talousarviota, jotta voidaan saada aikaan vipuvaikutusta julkisille varoille ja käytetään myöskin kansallisia budjetteja, varsinkin niissä maissa, joissa on vaihtotaseen ylijäämä. Lisäksi tarvitaan koordinoitua eurooppalaista toimintaa, jotta voimme varmistaa sen, että meidän politiikkamme ei tule lisäämään kasvelkaa tai alijäämää Toivon, että ymmärrätte myöskin sen, että en minä voi nyt tässä vaiheessa kertoa kaikkea, koska puheenjohtaja Juncker ja minä emme ole vielä ennättäneet keskustella tulevien kollegoidemme kanssa asiasta. Ja niin ikään toteaisin, että jotkut toimet saattavat tarvita laajempaa poliittista konsensusta – ja saattaa olla, että näillä on myöskin markkinavaikutusta, jotta välttyäksemme kielteisiltä vaikutuksilta markkinoiden kannalta en halua liikaa nyt spekuloida yksityiskohdilla. Toivottavasti pidätte tiukemmin kiinni puheajoista, koska me emme ole aikataulusta ainakaan edellä. Nyt puheenvuoron saa Sampo Terho ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and welcome to our committee, Mr. Katainen. puheenjohtaja, tervetuloa valiokuntaamme, herra Katainen. Me olemme puhuneet lähes kaksi vuotta, mutta vieläkin on sitä mieltä, että me edes juurikaan tiedä tätä toimintasuunnitelmasta, niin mitä aiotte oikein tehdä, koska jos te haluatte voittaa luottamuksemme, mitä tulee teidän pätevyyteen, niin tarvitsemme konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä aiotte tehdä. Te olette kertonut meille, että haluaisitte löytää innovatiivisempia ratkaisuja ja teidän pitäisi käyttää julkisia varoja tehokkaammin, pitäisi käyttää paremmin rakennerahastoja ja tämän tyyppisiä asioita. Nyt vähän konkreettisemmin, miten aiotte käyttää paremmin julkisia varoja, miten löydätte innovatiivisempia ratkaisuja, mitä ovat tällaiset innovatiivisemmat ratkaisut. Ei tarvitse antaa pitkiä esimerkkejä, antakaa vain selkeä luettelo toimenpiteistä, joita te tuette ja älkää enää puhuko hyvistä aikomuksista. Me tiedä kyllä, me aikomukset ovat hyviä, mutta konkreettisia toimia peräänkuluttaisin. Thank you very much. Kiitoksia. Herra Terho, te kysyitte konkreettisista toimista investointipaketissa. Ensinnä minulla ei ole ollut tilaisuutta keskustella tästä ennen tätä päivää Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin myös teiltä näkemyksiä siitä, miten mitkä ovat kaikkein tehokkaimpia välineitä. Sitten toiseksi minulla ei ole ollut tilaisuutta puhua Jean-Claude Junckerin kanssa enkä muidenkaan komission jäsenten kanssa, jos me saamme tässä parlamentin tuen. Kaikki siis ei voi olla vielä valmista. Esimerkiksi minulla ei ollut tilaisuutta puhua Pierre Moskovitsen kanssa siitä, miten käytettäisiin eip e varoja tai muutettaisiin verotusta konkreettisesti, että saataisiin aikaan hyviä tuloksia. Minä toivon, että ymmärrätte nyt, että kaikki ei ole vielä valmista, koska uutta komissiota ei vielä ole, mutta jotakin esimerkkejä kuitenkin. Kristalina Georgieva sanoi e- viime viikolla, että hän haluaisi kaksinkertaistaa tukirahojen määrän sille tasolle, kuin ne nyt ovat. Tämä on yksi keinoista käyttää EU-budjettia tehokkaammin. Minä tuen Kristalina tässä asiassa. Edelleen voisimme käyttää tehokkaammin verkkojen Eurooppa-välinettä ja hanke joukkolainoja. Haluaisin näihin kahteen asiaan keskittyä. EIPstä, investointipankista, teen enemmän työtä pääjohtaja Hoijerin kanssa, että lisätään sen potentiaalia ei vain infrastruktuurikysymyksissä, mutta myös koulutus- ja nuorisotyöttömyyskysymyksissä. Tämä on aivan uutta. Tällaista ei vielä tässä vaiheessa ole olemassa riittävässä määrin ainakaan. Minun täytyy tehdä läheistä yhteistyötä ensimmäisen varapuheenjohtajan herra Timmermansin kanssa, että poistetaan liiallista by- byrokratiaa ja paremmin koordinoidaan ö, kansallisten investointipankkien kanssa. Tämä luettelo on liian pitkä kahdessa minuutissa läpikäytäväksi, mutta varmasti voimme jatkaa tätä keskustelua. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Olli Rehn puolueesta. Puheenjohtaja korjaa Alderyhmästä. Arvoisa komissaariehdokas, teille on kaavailtu tärkeää tehtävää kilpailukyvystä vastaavana varapuheenjohtajana. Kestävällä pohjalla oleva energiantuotanto on kilpailukyvyn ytimessä. Tänä päivänä Eurooppa on aivan liian riippuvainen fossiilisesta energiasta ja myös energiantuonnista, etenkin Venäjältä. Tähän myös Euroopan parlamentti kiinnitti huomiota korostamalla pari viikkoa sitten, että on tarpeen parantaa merkittävästi Euroopan, Euroopan energiavarmuutta, riippumattomuutta ja kykyä kestää ulkoista poliittista painetta. Kysynkin, kuinka veisitte komission varapuheenjohtajana käytännössä eteenpäin tätä Euroopan parlamentin ilmaisemaa pyrkimystä parantaa energiavarmuutta ja vähentää tuontiriippuvuutta. Lisäksi, kuinka edistäisitte etenkin biotalouteen nojaavaa uusiutuvan energian tuotantoa Paljonko karkeasti panostaisitte siihen tästä jo kuuluisasta 300 miljardin euron investointiohjelmasta? Tämä kestävä vihreä talous on hyvin tärkeä kysymys myös aluekehityksen kannalta, ei vähiten itäisessä Suomessa, jonka me molemmat tunnemme hyvin. I will answer in Vastaan suomeksi. Kiitokset edeltäjäni Rehn. Tämä kysymys kosketti sitä, kuinka voidaan parantaa energiaturvallisuutta Euroopassa ja toisaalta myös e, puhtaiden energioiden lisääntyvää käyttöä ja tuotantoa ja tätä kautta parantaa kilpailukykyä. Ensimmäinen konkreettinen väline on energiainvestoinnit, eli investoinnit energiayhteyksiin. Mainitsisin tässä nyt ehkä kaksi ääripäätä. Ensimmäinen on Iberian niemimaa, Espanjan ja Portugalin kytkös ö, muuhun Eurooppaan, esimerkiksi Ranskan kautta. Ja toinen on sitten Suomen kytkeytyminen Baltic Connector eli kaasuputken kautta Baltian maihin ja sitä kautta sitten muuhun Eurooppaan. Eli että kumpikaan pääty ei ole energiasaarke. Tämä on ensimmäinen kysymys. No toinen, on, eh, toinen näkökulma on uusien energian tuontimahdollisuuksien avaaminen, eli että emme olisi niin riippuvaisia vain yhdestä ilmansuunnasta. Toisaalta kaasun kohdalla on tärkeää, että virtaukset voivat kääntyä, eh, kaasun eh, tuontireitti voi kääntyä kaasun vientireitiksi, jos asia niin vaatii. Seuraava on investointi tutkimukseen ja kehitykseen. Eli minä uskon erittäin vahvasti puhtaiden teknologioiden mahdollisuuteen kasvattaa taloutta, mutta toisaalta myös vähentää kasvihuonepääsyjä ja muita pääsyjä. Ja lisätä energiatehokkuutta ja sitä kautta kilpailukykyä Euroopan teollisuudessa. Ja ehkä viimeinen on sisämarkkinat. Meillä on valitettavasti vieläkin hieman protektionistisista syistä johtuvia kaupan esteitä puhtaiden energioiden ja puhtaiden teknologioiden puolella. Me tarvitaan yhtenäisempää energiapolitiikkaa, jotta sisämarkkina aidosti toimisi sekä itse energiatuotteen kohdalla, mutta myös, myös teknologian kohdalla. Mr. Busek, you will lead the debate from now on. Okay, thank you very much. It's time for... for... Nyt herra Busek johtaa. Thank you very much, um, uh, Madam Ustok. And... Uh, Kiitoksia, Rova Ustok. Alussa olen pahoillani, että olemme nyt 10 minuuttia myöhässä ja haluaisin pyytää teiltä kaikkia täällä Euroopan parlamentissa, että pidätte tiukasti kiinni aikataulusta puheenjohtajasta, koska 45 jäsentä parlamentissa haluaisi vielä esittää kysymyksensä. Ja tämä on erittäin tärkeä asia meille. Pidetään tiukasti kiinni puheajoista. Rouva Paloma Lopez. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Katainen, julkisten investointien tavoitteet euroalueella ovat vieläkin epämääräisiä. Ei ole konkretisoitu, mistä saadaan lisävaroja tarvitaan, jotta viedään tämä ohjelma loppuun. Sillä välin kuin investoinnit tavoitteet yksilöpuolella eivät ota huomioon heikkoja tulevan kysynnän näkymiä, kun ajatellaan EKPtä, joka on vieläkin enemmän huolissaan hinnoista eikä työllisyydestä. Minulla on kolme kysymystä. Tunnetteko ja tuletteko tukemaan investointi kestävän kasvun ja laadukkaan työpaikkojen ohjelmaa, jota EAY edeltää. Entä miten toimitte sosiaalista dumpausta vastaan miten varmistatte, että investoinnit johtavat tuottavaan lähentymisen jäsenvaltioiden välillä, ottaen huomioon suuret erot tällä hetkellä. Sitten vielä lopuksi, aiotteko te parantaa palkkatasoa toimia veropetoksia vastaan ja saada vai aiotteko jatkossakin pitää kiinni äh, rakenteista uudistuksista, jotka ovat aiheuttaneet niin paljon vahinkoa esimerkiksi Espanjan työllisyydelle? Kiitoksia. Äh, niin, kiitoksia tästä kysymyksestä, mutta meidän ei kuitenkaan pitäisi myöskään lukea täällä liian nopeasti. mä on tietysti vaikea asia teille, ymmärrän sen. Tulkkauksessa voi syntyä hiukan ongelmia. Herra varapuheenjohtaja ehdokas, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia Rova Paloma Lopes. Ensimmäinen kysymyksenne koski sitä, tuenko minä investointipakettia ja julkisen sektorin kykyä investoida enemmän työpaikkoihin. Ja vastaukseni tähän on kyllä. Tämä on minulle velvollisuuskysymys. Minä haluan luoda myös mahdollisuuksia yksilösektorille, jotta se voi investoida Euroopan tulevaisuuteen. On monia loistavia etuja täällä Euroopassa tai voimavaroja, mutta jostain syystä emme anna Euroopan pärjätä niin hyvin kuin se voisi. Sitten toinen kysymys, miten minä toimin sosiaalista dumppausta vastaan. Puhun tästä aivan suoraan. Sosiaalinen markkinatalous tarkoittaa sitä, että meillä on yhdenmukaiset säännöt kaikille. Sosiaalinen polkumyynti, sillä ei ole, mitään, sillä ei ole sijaa Euroopassa. Siinä toimitaan vastoin sosiaalisen markkinatalouden periaatteita. Tämähän on vain väline, tämä sosiaalinen markkinatalous, ei se ole mikään tarkoitusperä sinänsä, mutta minä kovasti tuen, mitä puheenjohtaja Juncker on tästä asiasta sanonut. Hän on sanonut esimerkiksi, että direktiivi työntekijöiden lähettämisestä muualle tekemään työtä pitää tulla voimaan täytäntöönpannuksi. Minä teen läheistä yhteistyötä Marian Taisenin kanssa, joka on kertonut alustavasti siitä, miten tulee lähestymään tätä asiaa niin uuden täytäntöönpanodirektiivin pohjalta ja miten tarkastelee itse tätä varsinaista työntekijän lähetysdirektiiviä, mutta me tarvitsemme laajaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien välillä asiasta. Um, next question. Kiitos oikein paljon. Seuraavana edustaja Monika Vana Regivaliokunnasta. Arvoisa komission jäsen ehdokas, te puhuitte paljon rahoitusvälineistä, melko vähän rakennerahastoista, mutta investointipolitiikkahan on myös alueellista koesiopolitiikkaa, aluepolitiikkaa jota riippumatta siitä, miltä pakettiin näyttää 300 miljardin paketti, sillä on vaikutuksia rakennerahastoihin. Kysymykseni on seuraava. Rakenne politiikan rahat on jo ohjelmoitu alueella kaupungissa, jossa, jotta päästäisiin 2020 tavoitteisiin työllisyyden ympäristön osalta ja näin voidaan taistella kriisiä vastaan ja olla vastavoimana säästöpolitiikalle. Miten voitte taata sen, että on investointivarmuutta näiden luvattujen varojen osalta, ajatellen myös makrotalouden ehdollisuutta. Oletteko samaa mieltä kuin aluepolitiikasta vastaavan ehdokas, joka puhui siitä, että keskeytettäisiin rakennevarojen maksaminen tietyissä tilanteissa, puhuja keskeytetään varapuheenjohtajaehdokas, olkaa hyvä. Thank you very much. I also can... Kiitos oikein paljon. Minä tulen maani itäosista omalta alueeltani ja olin mukana siellä lautakunnassa, jossa käsiteltiin aluetukivaroja. Kun puhutte tästä ehdollisuudesta rakennevarojen käytössä, meidän on vältettävä kyllä menneisyyden virheet. Yksi talouskriisin oppi on se, että julkiset investoinnit on toteutettava terveissä makrotalouden oloissa, jotta voidaan saada mahdollisimman hyvä vaikutus käytetystä varoista. Tästä syystä meidän on huolehdittava siitä, että makrotalouden ehdot ovat mukana mahdollistamassa työpaikkoja, kun Euroopan veronmaksajien varoja käytetään. Joten Minusta tuntuu, että alueilla on kyllä ratkaisevan tärkeä rooli, kun uutta kasvua luodaan. Koska menestyksekkäät yritykset toimivat aina jossain ja ovat riippuvaisia toimipaikkansa ympäristöstä. Siksi esimerkiksi varat, joita käytetään osaamisen tukemiseksi alueella. Tai varoja, joita käytetään ammattikoulutukseen tai perustutkimukseen tai tutkimukseen ja kehitykseen, ovat varoja, joita käytetään hyvin ja ne pitää kanavoida yliopistojen tai ammattikoulujen tai tutkimuslaitosten kautta kyseisellä alueella. Siksi, kuten monet kerrat olen sanonut, me olemme saaneet makrotaloudellista luottamusta aikaan. Nyt on keskityttävä kasvuun. Siksi tarvitsemme alueiden kanssa yhteistä strategiaa. Kiitos oikein paljon. Seuraava kysyjänä edustaja Titsenäbikin. Begin. Kiitoksia puheenjohtaja, komissaari ehdokas. Minä arvostan paljon niitä sanoja, jotka sanot investoinnista ja kasvusta. Mutta että kuitenkin sama Katainen, joka ei halunnut tukea Kreikkaa pari vuotta sitten. Toinen ongelma liittyy yrittäjyyteen. Nyt meillä ei ole aikaa hukattavana. Meidän täytyy varmistaa, että me pystymme tehostamaan toimintansa suhteessa. Kolme asiaa täytyy hoitaa. Ensinnäkin täytyy olla sitoutunut, toiseksi täytyy olla riippumaton ja sitten tuntea perussopimuksen pykälät. Budjettikysymyksistä täytyy ymmärtää selkeästi se, että Euroopan unionin tehtävänä on parantaa ihmisten hyvinvointia. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä. Kuinka te voitte yhdistää hyvinvoinnin ja säästötoimet? Miten te olette sitoutunut hyvinvoinnin kohentamiseen, varsinkin kun on kyse solidaarisuudesta? Tähän meidän täytyy tänä päivänä keskittyä. Ja tämä on se kysymys, jota minä teitä nyt tänä päivänä peräänkuulutan kun tarkastetaan, miten paljon te olette tienannut viimeisten neljän kuukauden aikana, niin en tiedä, miten sitoutunut te olette. En tiedä, oletteko te sitoutunut työhön, mutta ainakin te olette tienannut tällä työllä rahaa. Se on ainakin ihan varma. Designate. Nyt on aika vastata, olkaa hyvä. Your question was whether I'm the... Kysymys liittyy siihen, olenko sama Katainen kuin se entinen Katainen, joka oli aiemmin. Pidänkö kiinni kestävistä arvoista, joita tarvitaan, jotta pystytään lisäämään hyvinvoinnin tasoa ja samanaikaisesti voidaan pitää huolta työpaikan luomisesta. Enemmän kuin ilomielen korjan jälleen kerran sen virheisen käsityksen, että minä yksin olisin ollut vastuussa siitä, että tämä kuusi rahoitusmarkkinapakettia vietiin lävitse Euroopan parlamentissa. Ehkä se sekoitetti minut kollegaani, joka edustaa toista puolotta, Toinen kollegani täällä oli tiukasti vastaan paikalla oli. Mutta olen ollut esittelemässä ensimmäistä ja toista Kreikan apupakettia er- Suomen parlamentissa. Ja olen varm, minä voin varmistaa että vakuuttaa teille, että työ ei ollut helppoa. Jotkut kollegani, jotka täällä ovat tänäkin paikalla hyvin voimakkaasti hyökkäsivät minua vastaan silloin. Tämä ei ollut helppoa, mutta tavallaan se oli kuitenkin helppoa, koska minä uskoin niin vahvasti siihen, että tämä oli järkevä tapa toimia taloudelliselta kannalta ja myöskin solidarisuuden kannalta. Tämä oli oikea teko. Siinä mielessä olen tyytyväinen, vaikkakaan kukaan ei pitänyt noista avustuspaketeista. Palatakseni vielä hyvinvointiin. Hyvinvointiyhteiskunta on yksi tärkeimpiä tavoitteitamme. Markkinatalous on vain väline. Markkinataloudella ei ole itseisarvoa, vaan pikemminkin markkina talouden arvo tulee muualta. Olen lukuisia kertaa todennut, että meidän täytyy keskittyä konkreettisiin toimiin, jotka saavat yksityisen sektorin investoimaan Euroopassa. Ja meidän täytyy keskittyä konkreettisiin toimiin, joita voidaan käyttää hyväksi julkisten varojen käyttämiseksi kaikkien tehokkaimmalla mahdollisella tavalla uusien työpaikkojen synnyttämiseksi. Kiitos oikein paljon. Seuraavana edustaja Sirpa Pietikäinen. Thank you. We all know. Kiitoksia. Me kaikki tiedämme, että taloudelliset ja ekologiset rajat ovat aika ehdottomia, yli ei pääse millään. Ja vaikkakin käytämme 1, olemme käyttäneet 1,5 valinta tähän mennessä, e- emme voi sitäkään toimia niin kuin aikaisemmin. Emmekä voi loputtomasti yrittää budjettia, mikä on ymmärtääksemme päähaasteet, miten luodaan innovatiivista, sosiaalisesti osallistavaa kasvua, vaikka samalla toimitaan resurssitehokkaasti ja otetaan huomioon ilmastokysymykset. Ja haluaisin kuulla hiukan teiltä strategiastamme enemmän. Miten aiotte tässä toimia ja miten otatte huomioon ympäristö- ja ilmastokomissaarien roolin tässä ja miten se yhdistetään rahoitussektoriasioihin? Thank you very much. Kiitoksia, rouva Pietikäinen. Tämä on kiehtovaa aluetta, koska ensinnä näyttää olevan jonkinlaisia julkisia tukia, jotka johtavat, kannustavat vääränlaiseen kestämättömään käyttäytymiseen. Olen tehnyt työtä tällaisten epäterveiden su- tukien kanssa kansallisella tasolla. Missä määrin kansalliset päätöksentekijät voivat paremmin käyttää parempaan rohkaisevia välineitä, jotta voidaan vähentää päästöjä tai edistää vihreää kasvua. Myös Euroopan tasolla meidän pitää huolella tarkastella, käytämmekö joitakin tukia, jotka eivät ole kestäviä. Sitten resurssitehokkuus sen pitäisi saada oma osansa Euroopan talouden ohjausjaksosta. Meidän pitäisi luoda sellaiset välineet, joilla voidaan arvioida resurssitehokkuuden tuloksellisuus. Minua kiinnostaisi tarkastella, onko mahdollista luoda uusia innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotka voisivat tukea kestävää taloutta tai vihreää kasvua. Pää, pääosastot, ympäristö- ja rahoituspääosastot ovat luoneet taloudellisen, tai, tai niillä on jotakin ajatuksia siitä, miten kootaan yhteen taloudelliset edut ja vihreän talouden edut. En tunne tätä asiaa kovin, kovin hyvin, mutta minua kiinnostaa siihen paremmin kyllä tutustua. Very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Edustaja Jutta Steinruck. Herr Katainen, trots. Herra Katainen, jos ajatellaan rakenneuudistuksia ja säästöjä, niin ne ovat johtaneet tai vaikuttaneet siihen, että kasvu on edelleen pientä tehän puollatte kovasti säästöpolitiikkaa, mutta tuloksena on työttömyys, joka on tasolla, jota ei voida hyväksyä. Vuonna 2013 yli 26 miljoonaa eurooppalaista oli työttöminä. Ei voida ainoastaan sanoa, että unohdetaan nyt menneisyys. Kyllä me tarvitsemme hyvää tulevaisuutta. Mitä konkreettisia askeleita? Pyytäisin todella, että esitätte konkreettisia asioita tämän päätöksenteossa meille tärkeää. Miten konkreettisesti tuette yrityksiä, jotta päästään työllisyystavoitteisiin Euroopan 2020 tavoitteissa? Ja miten ajatte nuoriso takuun parempaa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa? Kiitos. Edustaja Stanuk, kiitos oikein paljon kysymyksestä. Siinä oikeastaan muutama kysymys finanssipolitiikasta, budjettipolitiikan vakauttamisesta, nuorisotakuista ja hyvälaatuisista työpaikoista tulevaisuudessa. Kollega tai tuleva kollegani, niin näin toivon, Pierre sanoi viime viikolla, että meidän on vähennettävä velkaa, jotta mahdollistamme kasvun ja tarvitsemme silloin tervettä budjettipolitiikkaa. Hän sanoi myös, että jos euroa menee velan hoitamiseen, niin se on pois esimerkiksi terveydenhoitopalveluista. Olen tässä samalla linjalla, mutta meidän pitää nyt keskitetymmin katsoa ongelmia, kuten nuorisotyöttömyyttä. Kuten aikaisemmin sanoin, Nuorisotakuu on minulle todella rakas asia. Oma hallitukseni loi sen ja nyt sitä kopioidaan Euroopan tasolle. Se on todella hyvä asia, koska näin kohdennetusti katsotaan, mitä ihmiset tarvitsevat. Ja haluan kiittää tällä hallituskumppaneita, jotka olivat tässä hankkeessa mukana. Kyse on todella kohdennetuista toimista. Kaikki eivät tarvitse samaa lääkettä, mutta riippuen nuoren ihmisen tarpeista. Harjoittelupaikka voisi olla yksi asia, tai ammattikoulutus, tai harjoittelupaikka, tai mikä tahansa koulutus. Haluan olla Marianin kanssa läheisessä yhteistyössä, jotta voimme edistyä tässä askel askeleelta ja toivon, että jäsenvaltiot käyttävät tätä välinettä. Me tarvitsemme hyvänlaatuisia työpaikkoja, ei mitä tahansa töitä, vaan hyvänlaatuisia työpaikkoja, koska jälleen kerran näin voidaan saada lisäarvoa. Kiitos paljon. Kolgennatis Marias. Eto, kirja Katainen. Kiitoksia. Herra Katainen, minä olen täällä päin. Te olitte Suomen pääministeri tässä taannoin. Niin ikään te osallistuitte päätösten tekoon, jotka liittyvät Kreikkaa koskeviin muistioihin – toukokuulta 2010 tähän päivään mennessä Kreikka on saanut EUlta ja IMFltä lainoja, joiden yhteisarvo on 140 miljardia euroa, huolimatta siitä, että meillä on 1,5 miljoonaa työtöntä. saman aikaan meillä on kuitenkin puolitoista miljoonaa työtöntä. Mihin nämä rahat oikein menivät? Miten te voitte selittää tämän? Kreikan parlamentin mukaan 2,5 kreikkalaista on alle köyhyysrajan ja 3,8 miljoonaa on vaarassa joutua köyhyysrajan alapuolelle. Oletteko te tietoisia näistä luvuista? E, uskotteko te, että tämä politiikka nyt on epäonnistunut? Eikö tämä ole vastoin ihmisoikeuksiakin, ihmisoikeusrikkomus? Eikö teidän mielestänne Troikka ole toiminut, toiminut epäkelvolla tavalla? Jos ette pidä minun kysymyksestä, niin puheenjohtaja keskeytti. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kysely siitä, pidänkö minä teidän kysymyksestänne tai en. Vain, mietin vain, mi- mitä teette takaa. Kreikan kansa on kärsinyt kenties kaikkein pahimmasta talouskriisistä ikinä, ainakaan Euroopassa, tai kenties missä tahansa, missä muualla maailmassa. Minulla on ystäviä, jotka ovat käyneet läpi kaiken pahimman. Jotkut ovat menettäneet työpaikkansa ja ovat esittäneet aivan samoja kysymyksiä kuin tekin. Mihin nämä rahat ovat menneet? Samanaikaisesti jotkut ihmiset kysyvät, tai sanovat, että mehän olemme auttaneet Kreikkaa lainaamalla eli rahaa ja kahdenvälisesti tai siten, että lainat on taattu tavalla tai toisella. Ihmiset kysyvät silti, mihin rahat ovat menneet. Minä toivon todella, että myönteiset merkit, jotka eivät välttämättä vielä näy tavallisen kreikkalaisen elämässä, ovat kuitenkin myönteisiä merkkejä siitä, että Kreikka on päässyt primaari ylijäämään ja vienti pikkuhiljaa pyrkii taas jaloilleen. Talouskasvua on olemassa, tai hyvä talouskasvu jatkunee niin Kreikassa on pikkuhiljaa pilkahtamassa näkymä paremmasta tulevaisuudesta. Siksi jälleen kerran totesin, että tämä investointipaketti on nyt tämän tärkeä. Meidän täytyy käyttää kaikki välineet hyväksemme, sekä julkiset että yksityiset sellaiset, sen kannustamiseksi, että sijoittajat todellakin sijoittaisivat rahaa myöskin Kreikkaan. Luottamus, joka on pikkuhiljaa palamassa Kreikkaan, auttaa tässä prosessissa, koska muuten yksityinen sektori ei ainakaan investoisi Kreikkaan, mutta olen varma, että tulee tilaisuus, tilanne tulee olemaan tulevina vuosina paljon parempi kuin tänä päivänä. Ymmärrän kyllä vallan hyvin ne vaikeudet, joita Kreikassa on ollut ja on edelleenkin. Madame. Kiitos oikein paljon. Edustaja Kaija Kallas. Äh, Kiitoksia. He, arvoisa portfolio. Työllisyyskasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Äh, nämä neljä sanaa ovat poliittisen ryhmän eräitä äh, tärkeimpiä painopistealueita. Kuitenkin kaksi sanaa puuttuu, älykkäät investoinnit ja kestävä kasvu. Joten kysymykseni kuuluu, mitä aiotte tehdä, jotta menojen painopisteet keskittyvät so we should uh, concentrate on intelligence. Kasvun luomiseksi, kiitos. Jos voisi vastata. Jos, voisi vastata. Teidän kysymys koski, mitä voitaisiin tehdä, että resursseja suunnattaisiin enemmän niin sanottuun älykkääseen kasvuun. Ymmärrän kysymyksen ja, voisin todeta, että, että Karus Moedas on vastuussa älykkäästä kasvusta. Me en halua sanoa, kuka on sitten jostakin muusta kasvusta vastuussa mutta, mutta hän on vastuussa tutkimusrahojen käytöstä. Tässä on yksi keskeinen haaste koko komissiolle ja itse asiassa hyvä esimerkki siitä, minkä takia tämmöistä koordinoivaa roolia varapuheenjohtajalle presidentti Juncker on halunnut rakentaa. Euroopan tutkimusvarat muodostavat maailman suurimman tutkimusrahoitusinstrumentin. Jos katsoo budjettia, rakennerahastoja, noin 80 miljardia. Jos katsoo sitten muita eh, lähteitä, meillä on useamman sadan miljardin tutkimusvarat käytettävissä ja nyt meidän pitää kysyä ja katsoa, palvelevatko ne nimenomaan älykästä kasvua. Älykkään kasv- eh, kasvun joitakin elementtejä on esimerkiksi älykkäät liikenneratkaisut, jotka palvelevat ihmisiä paremmin, mutta myös säästävät luonnon voimavaroja. Eh, uusiutuvaa energiaa kierrätettävistä materiaaleista valmistettava polttoaine ruokaan, ruoaksi sopimattomien raaka-aineiden käyttö biopolttoaineisiin. Muutamia esimerkkejä vain mainitakseni, missä on jo tällä hetkellä paljon eurooppalaista teollisuutta ja osaamista, mutta jota voitaisiin puustata, vahvistaa vielä enemmän, jos meidän tutkimusrahat olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Eli minä odotan hyvin paljon siltä yhteistyöltä mitä voin tehdä toisten komissaarien kanssa mukaan lukien Carlos Moidas ja Kristalina Kierkieva, jotka itse asiassa hallinnoivat yhtä meidän suurinta kruunun jalokiveä, eli, eli maailman suurinta tutkimusresurssia. Thank you, colleague Heinz Becker. Vielen Dank, Herr Präsident. Paljon Hans Becker. Kiitos paljon puheenjohtaja komission ja sen ehdokas. Miten ajatte konkreettisesti vaikuttaa siihen, että sosiaalinen business aloite Euroopan unionista toteutuu tehokkaasti tietäen, että eurooppalainen sosiaalinen markkinatalous on yksi kasvava ala. Ja tältä saralta voi saada paljon kasvupotentiaalia vihreältä alalta, sosiaaliselta alalta, uusia työpaikkoja erityisesti nuorille. Mitä mahdollisuuksia on luoda uudestaan yrityksiä huolehtia yhteiskunnallisten yritysten, sosiaalialan yritysten rahoituksesta? Ja kolme komission jäsentä on vastuussa tästä, kun ajatellaan sosiaalista innovointia. Miten tätä työtä voidaan tehokkaasti koordinoida? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kysymykseni oli loistava myös siltä kannalta, että se selittää aivan täysin sen, miksi valittu puheenjohtaja Juncker on halunnut luoda tämän koordinoivan varapuheenjohtajan roolin. Päätitte kysymyksenne sanomalla, että eri komission jäsenet ovat vastuussa näistä kysymyksistä. Jotta vältettäisiin tämä perinteinen työnjako ja ajattelu, joka on jaettu siiloihin, on koordinoitava hyvin se, kuka tekee mitä, jotta tavoitteeseen yhdessä päästään. Eurooppalainen sosiaalinen bisnesaloite on hyvin mielenkiintoinen. Ja innostava aloite. Pidän yhdestä välineestä tai osasta, vaikka siinä monia aloja onkin mukana, niin yksi on mielestäni erityisen kiinnostava. Tämä on monikansallisten yritysten maakohtainen raportointi. Tämä on innovatiivinen tapa, ei säädellä liikaa sinänsä, vaan luoda standardeja siitä, miten suuret yritykset, jotka toimivat useissa maissa, voisivat julkaista sen, mitä ovat maassa tehneet, mitä maasta saavat ja mitä ovat maksaneet kyseiseen maahan. Minun silmissäni tämä on vastuullista sosiaalista markkinataloutta, sen ilmentymää. Ja tämä on hyvä tapa lisätä luottamusta siihen, että yritykset maksavat veroja maahan, josta voittoja keräävät, mutta tämä on valtavan suuri kysymys ja meidän on koordinoitava hyvin tarkkaan kollegoiden kesken. Kiitos. Kiitos oikein paljon varapuheenjohtaja ehdokas Mia Petra Komplonatri. Uh, I will ask two questions. Esitän kaksi kysymystä suomeksi, ne liittyvät ftt ja sosiaalisiin indikaattoreihin. Katainen, minäkin olen ylpeä suomalaisesta nuoriso takuusta ja siitä en ole ylpeä että suomi ei lähtenyt mukaan FTT:n eli rahoitusmarkkinaveroon. Siitä on kuitenkin komissio ollut halukas löytämään malleja, jotka Euroopalle sopisivat ja teillä on suuri rahoituksen kokoamisvelvoite, jotta uusi investointipaketti saataisiin aikaiseksi. Tämä on nyt kolmas kerta, kun sinulta kysytään rahoitusmarkkinaverosta. Kertoisitko jotain siitä? Komissaariehdokas Thyssen lupasi omassa kuulemisessaan myös, että sosiaaliset indikaattorit otettaisiin rinnalle eurooppalaiseen makrotalouden epätasapainojen suosituksiin jotta katsotaan ihan tosissaan työllisyysvaikutuksia. tunnen teidät hyvin suomesta emme koskaan tehneet samassakaan hallituksessa budjettiesityksiä ilman että tietäisimme miten ne vaikuttavat sosiaaliseen tasa arvoon ja miten ne vaikuttavat työllisyyteen. oletteko valmis muuttamaan euroopan suuntaa ja annatteko saman lupauksen kuin thyssen? Kiitos. ensinnä finanssitransaktioverosta komissio on tehnyt esityksen maille, jotka haluavat tehdä vahvennettua yhteistyötä tässä asiassa. Ja komission rooli tällä hetkellä on katsoa sen perään, että, että vahvennetun yhteen, yhteistyön piirissä olevien maiden uusi vero ei haittaa niitä maita, jotka eivät ole siinä mukana. Eli tämä on käytännössä nyt jäsenmaiden päätöksenteon kysymys. Komissio auttaa jäsenmaita sen mukaan, kun jäsenmaat haluavat. Mutta se, minkä takia Suomi siihen ei lähtenyt mukaan, oli se, että me tiesimme, että Ruotsi ei lähde siihen mukaan. Siitä ei varmasti tarvitse täällä edes hirveästi taistella, koska meille ainakin kerrottiin, että Ruotsi ei ole lähteä mukaan. Me teimme itse asiassa e, pankkivakausmaksun e, minun aloitteestani, joka oli hyvin samankaltainen kuin Ruotsin vakausmaksu, mutta siinä oli pankkisektorin mielestä joitakin eroavaisuuksia, ja valitettavasti johti siihen, että pankit siirsivät tase eriään pois Suomesta Ruotsiin ja Suomi kärsi taloudellisia tappioita. Eli en halunnut sitä samaa toistua. En, en ole valmis tekemään yhtään mitään semmoista, että pankkitoimihenkilö menettää työpaikan. No, FTT on erinomainen vero, jos sen voisi periä niin, että sen kaikki maksaisivat. Toinen on sitten työllisyysindikaattorit. Työllisyysindikaattorit kannattaa ottaa eurooppalaiseen ohjausjaksoon mukaan, mutta meidän kannattaa miettiä hyvin huolella, onko makro MIP, macro imbalances procedure, oikea kohta, koska siihen yritetään valita tai halutaan valita indikaattoreita, jotka ennustavat tulevia kriisejä. Kriisejä 5-10 vuoden päästä. Jos työttömyys kasvaa tai sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa, me tiedämme, että jotakin on vialla jo tänä päivänä. Eli ne eivät ennusta kymmenen vuoden päähän, vaan me tiedämme, että se on jo totta tänä päivänä. Mutta tota, tätä täytyy harkita. Näitä indikaattoreita muutetaan aina tarpeen mukaan. Thank you very much, eh, Mrs. Henna Virkunen. Kiitos oikein paljon, Henna Virkkunen. Varapuheenjohtaja Katainen, teille esitetty uusi vastuualue, kasvu, työllisyys, kilpailukyky, investoinnit on teille ennestään hyvin tuttu. Suomessa teidät tunnetaan poliitikkona, joka on aina tukenut vahvasti investointeja koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen. Vihreän kasvun osalta valtiovarainministerinä olitte Suomessa toteuttamassa autoiluun vihreää verouudistusta, joka kannusti ihmisiä hankkimaan vähäpäästöisempiä autoja, ja se toimi. Nyt tehtävänne on nostaa koko Eurooppa uudelleen kasvuuralle vahvistaa koordinaatiotehtävän kautta työllisyyttä kasvua kilpailukykyä mitkä itse näette työn suurimpana haasteena missä euroopan on onnistuttava tulevien kuukausien aikana jotta kaikkialla saadaan kasvua aikaan? Kiitos. Ehkä kaikkein tärkein asia on aloittaa siitä, meidän pitää pitää huolta vakaudesta. Eli että yhtäkään eurooppalaista jäsenmaata ei epäillä sen suhteen, että mitenköhän se pärjää. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta Eurooppa näyttäytyy vahvana ja luottamusta herättävänä maaosana. Taloudellinen vakaus on ensimmäinen, ensimmäinen kysymys. Toinen on se, että meidän pitää käyttää julkisia varoja, veronmaksajien varoja uuden investointiaallon synnyttämisiin, semmoisissa kohdissa, jonne yksityinen raha ei, ei ole menossa syystä tai toisesta. Mä pitäisi edelleenkin hyvin järkevänä investointikohteena tutkimusta ja kehitystä. Myös yliopistot on erittäin tärkeitä. Vaikka ne tulokset, työllisyystulokset tulevat aina viiveellä tutkimuksen kautta, mutta silti mä uskon siihen, että Euroopan talous voi uudistua ainoastaan tutkimuksen kautta kolmas on energia ja liikennesektori koska hinta, saatavuus ja energiaturvallisuus on hyvin keskeinen osa sekä kotitalouksien kokemaa turvallisuutta mutta myös teollisuuden kokemaa mm, turvallisuutta eurooppaa kohtaan. sitten meillä on koko joukko alueita joissa valitettavasti ei ole vielä sisämarkkinoita. on aivan käsittämätöntä ajatella että euroopassa ei ole digitaalista sisämarkkinaa. kun eurooppalainen Digitaalinen tai yritys, joka tuottaa digitaalisia palveluja, menee Yhdysvaltoihin, silloin 280 miljoonan potentiaalisen kuluttajan markkinat ja yksi regulaatio. Mutta kun se yrittää toimia Euroopassa, meillä on 28 regulaatioita ja verotusta. Eli käytännössä kysymys on siitä, että me eurooppalaiset päättäjät emme ole sallineet talouden kasvaa riittävästi. Mutta hyvä puoli tässä on se, että meillä on kaikki työkalut käytettävissä muutetaan lainsäädäntöä niin, että meille tulee parempi sisämarkkina energia- ja digipuolelle ja käytetään julkisia varoja investointeihin niin, että pullonkaulut saadaan poistettua. Thank you, Mr. Sergei Stanishev. Kiitos, edustaja Stanishev. Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa Katainen, kuten tiedätte, valitun puheenjohtaja Junckerin tärkeä sitoutuminen oli tuo 300 miljardin paketti painotti kasvun ja työllisyyden eteen, eikä varmaan ole yllättävää, että niin monet kysymykset kohdistetaan juuri tähän seikkaan. Miten voitte vakuuttaa mepit siitä, että tämä ei ole mikälainen myyttinen suunnitelma, joka jää paperille ainoastaan? Miten saadaan tuoreita varoja, yksityisiä ja julkisia, eri välinein? Nyt on olemassa epäily, että tämä on vain rahan uudelleenjakoa, sen rahan, jota on jo olemassa. Toiseksi, miten näette täytäntöönpanon aikataulun tämän suunnitelman osalta? Ja lopulta, mitä konkreettisia välineitä on luvassa ja millä teollisuuden alalla tuette uudelleen teollistumista, joka on keskeinen haaste taloutemme tulevaisuutta ajatellen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kysymyksessänne pohditte sitä, mikä on aikataulu, miten voidaan luoda aitoja investointeja, ei ainoastaan tekstiä paperille. Ja mitä voidaan tehdä uudelleen teollistamisen eteen. Ensinnäkin aikataulu, tai oikeastaan ajoitus, miten nopeasti eri tuimet kantavat hedelmää, niin se liittyy kaikkiin yhteyksiin, esimerkiksi digitaaliset sisämarkkinat, energiaunioni. Kaikki ymmärtävät, että jos investoidaan laajakaistaan tai energiayhteyksiin, niin silloin toiminta alkaa melko pian ja voidaan nähdä tuloksia. Mutta lopulliset tulokset eivät ole näkyvissä siinä, että tuodaan laajakaista tai tietyt sähköjohdot johonkin, vaan luodaan parempi bisnesympäristö. Ja tämä on toisenlainen aikataulu, kun tässä katsotaan tulevaisuuteen, mutta tärkeää on se, miten nopeasti päästään käyttämään rahoitusvälineitä, kuten Euroopan investointi pankin lainanantokapasiteetin kasvattaminen ja parempi, tehokkaampi Euroopan budjetin käyttö ovat tässä tärkeitä tekijöitä. Monet sanovat, että kun sanotaan, että Euroopan budjettia pitäisi käyttää tehokkaammin, että tässä vain kierrätetään nykyvaroja, mutta ei siitä ole kyse. Jos ei tehdä mitään, tiedämme mitä tuloksia saamme, mutta jos muutamme prioriteettia, voimme saada aikaan enemmän. Joten tuoreita julkisia varoja saada myös tältä puolelta. Ja olen sanonut jo melko montakin kertaa tässä, että meidän on kannustettava jäsenvaltioita priorisoimaan investointeja. Ei ainoastaan siksi, että saadaan kannustimia, vaan oman taloudellisen tulevaisuuden eteen. Kiitos oikein paljon. Useimmat kysymykset tulivat Ekonin, Itren, Emplin kollegoilta. Nyt liikennevaliokunnasta kollega Markus Piiper. Herra Katainen, joskus Parlamentissa on sillä mielikuva, että lisää eurooppalaista rahaa tarvitaan ja sitten kaikki korjautuu rakennepolitiikassa, maatalouspolitiikassa ja muutoinkin. Voi olla muutakin mieltä minun mielestäni. Voi olla muutakin mieltä niin kauan kuin rahaa ei käytetä riittävästi, taikka rahaa joskus jopa väärin käytetään, maksetaan väärin perustein. Nämä eivät ole sellaisia varoja, voidaan noin huolimattomasti käyttää. Mitä tulee eri potentiaaliin järkevän yhteenliittämisen varmistamiseksi ja myöskin liikennestruktuurien yhdentämiseksi ja kuinka täten voidaan tehostaa toimia, niin kysyisin, miten voidaan teidän koordinointitehtävänne kautta varmistaa se, että pk-yritykset pärjäävät paremmin. Miten koordinaatiotehtävänne varapuheenjohtajana auttaa pk-yrityksiä? Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ensimmäinen kysymyksenne liittyi siihen, kuinka vältetään sitä, että julkisia varoja käytetään väärin hyväksi tai investointeja käytä kunnolla. Me tarvitsemme analyysiä ennen kuin aloitetaan suuria hankkeita. Uskon, että olemme ottaneet opiksemme menneistä kokemuksista. Rahoja voidaan käyttää monellakin tapaa, joko tehokkaasti tai ei niinkään tehokkaasti. Osa haastetta on se, kuinka annetaan pk-yrityksille toimintamahdollisuuksia, tilaisuus osallistua esimerkiksi julkisiin hankkeisiin ja niiden toteuttamiseen. Yksi hyvä väline voisi olla julkisten hankintojen järjestelmä, joka olisi avoimempi. Minä pidän tätä tärkeänä, koska Tämä voisi olla hyvä väline, jolla voidaan lisätä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vähentää esimerkiksi korruptiota. On helppo ymmärtää, että on moniakin innovatiivisia kasvun pyrkiviä pk-yrityksiä Euroopassa, jotka ilomielin haluaisivat ja voisivatkin osallistua julkisiin hankintoihin, mikäli ne vain tietäisivät, että kilpailu on oikeudenmukaista Tämä on yksi avain kysymyksiä, josta olemme jo keskustelleet komissiossa sisämarkkina komissariehdokkaan kanssa. Tämä tuleman yksi meidän prioriteeteistamme. Joten uusia mahdollisuuksia ei pidä jättää käyttämättä, myöskään kun on kyse pk-yrityksestä. Kiitos oikein paljon. Edustaja Vakaili. Besides your wishful thinking, could you provide us with specific voisitteko antaa hiukan tarkempia vastauksia? Oletteko tyytyväinen siihen, että Kreikka on päässyt takaisin rahoitusmarkkinoille huolta siitä, että työttömyys on erittäin korvalla, puuttuu investointeja, lama vallitsee, leikataan palkkoja, se ei palauttanut kilpailukykyä eteläisissä maissa. Ehkä meidän pitäisi leikata vieläkin enemmän, näinkö? Teidän rakastamanne säästöpolitiikka on ainoa tapa luoda kasvua. Onko se mahdollista pitäisi herra Junckerkin arvostella Turkkaa. Oletteko herra Juncker samaa mieltä että hänen arvostustaan Troikan suhteen? Voidaanko edelleen leikata sosiaaliturvaa? Ja vielä, vielä lopuksi, jos komissio vai sellaisen politiikan, kuten aiotteko lopettaa hänen toimintansa ja vai haluatteko auttaa muita komissaareita? Äh, ilman, että äh, tavallaan kun meitä etelän maita vähän alentuvaisesti. Haluaisitteko olla vähän luotettavampi ja tarkempi, mm, mm, yksityiskohtaisempi? There were several questions. Kiitoksia. Tässä tuli monia kysymyksiä. Otan yhden, johon kukaan ei ole vielä vastannut. Tulenko puuttumaan Pierre Moskovitsin päätökseen, jos hän haluaa muuttaa finanssipoliittista linjaa. Ja sitten toinen sanoitte, että minä olen sanonut, että säästöt on ainoa keino luoda kasvua. Ensinnäkin en ole koskaan näin sanonut, koska sehän on, se on uskomuksenne vastaan. En tiedä, miksi joku tällaista väittää. Minä ainakin tiedän aivan varmasti, etten ole koskaan sanonut, että säästöt ovat ainoa tie luoda kasvua, mutta uskon, että julkisen talouden pitää olla vahvalla pohjalla, että voidaan puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja niin kuin Juncker on sanonut, me emme voi rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaamme jatkuvasti kasvavalle velalle, ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Pierre Moskovitsi on sanonut, nimittäin jokainen euro, joka käytetään velanhoitoon, on poissa ihmisiltä, joten me tarvitsemme sekä uskottavaa tietä kohti parempaa tulevaisuutta, mitä tulee julkisen talouden tasapainoon, mutta samanaikaisesti me tarvitsemme konkreettisempia investointeja niin julkista kuin yksityistä, jotta voidaan luoda tulevaisuuden työpaikkoja. Minun yhteistyöni Pierre Moskovitsin kanssa tulee keskittymään kasvu, kasvuun liittyviin kysymyksiin. Minä en tule olemaan vastuussa finanssipoliittisista kysymyksistä enää. Se ei ole enää minun teekuppini, niin sanoakseni. Sitten varapuheenjohtaja Valdis tulee olemaan läheisessä yhteistyössä Pierre Moskovitsen kanssa talouden ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä ja minä tulen keskittymään työpaikkojen luomiseen Pieren kanssa ja mielestäni me saimme tässä paljon tulevaisuuteen suuntautuneemman salkun. Kiitos edustaja Morasati. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsenehdokas. Teidän kokemuksenne pääministerinä eh, te olette investoineet tässä roolissa kovasti nuorten työttömyyden parantamista. Tämä antaa kyllä uskottavuutta teille. Näin voitte vakuuttaa jäsenvaltiot vastaavaan toimintaan. Me olemme äänestäneet poliittisista toimista tätä, tä, tässä asiassa resursseja, voimavaroja on. Miten te komission jäsenenä, joka on vastuussa tästä politiikan alueesta, miten ratkaisitte tämän ongelmakysymyksen? Siis toisaalta kes, miten keskitytään uusiin toimivaltuuksiin, jotka liittyvät uusiin työpaikkoihin, joista te meille puhutte, mutta toisaalta samanaikaisesti pitää toimia siihen, että nuoret lähtevät koulusta ilman tutkintoa, koska silloinhan tuloksena on lähes varmasti työttömyyttä. Voitteko kertoa, mitä olette tästä mieltä? Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nuorissa takuu on aivan loistava väline. Olen vähän tutkinut sitä, mitä Itävallassa on tehty, koska siellä tämä oppisopimuskoulutusjärjestelmä toimii oikein hyvin. Ja jos olisin vielä Suomen politiikassa mukana, haluaisin kopioida tätä mallia Suomeen, mutta voimme ehkä kopioida sitä nyt eri alueille Eurooppaan. Tämä on ainoastaan yksi hyvä esimerkki. Haluaisin kertoa toisen esimerkin, kun emme ole puhuneet naisten roolista työmarkkinoilla niinkään. Tämä on yksi kysymys, johon ei ole puututtu oikein Euroopassa. Meidän tulisi kannustaa naisia osallistumaan työmarkkinoihin. Tämä on tasa-arvokysymys minusta, mutta myös taloudellisen kasvun kannalta tärkeä kysymys. Meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota myös vammaisten oikeuteen tehdä työtä, koska työllä mielestäni on muitakin arvoja kuin ainoastaan se, että ansaitsee palkkaa rahaa. Monille meistä työ varmasti tarkoittaa tapaa huolehtia omasta elämästään, samalla olla luova ja elää onnellista elämää. Sama oikeus vammaisillakin tulee olla. Kun olin valtiovarainministeri, teimme aloitteen ohjelman 18 miljoonan euron ohjelman, jolla kannustettiin työnantajia palkkaamaan vammaisia. Ja se toimi oikein hyvin. Ja sitä arvostettiin kovasti ohjelman osallistuvien puolelta. Joten on olemassa aiheita, joiden pohjalta voidaan oppia toisiltaan. Ja nyt kun pyritään läheisempään koordinointiin, niin on varmasti erittäin hyödyllistä komissionkin kopioida näitä parhaita käytäntöjä. Kiitos oikein paljon. Sitten aluevaliokunnasta Konstantse Krell. Ja vielen dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja Herra Katainen. Tulevaisuudessa tulet olemaan vastuussa Euroopan kohdistopolitiikan koordinaatiosta ja tutkimuspolitiikasta. Mihin konkreettisiin toimiin te aiotte ryhtyä varmistaakseen sen, että mahdollisimman paljon saadaan synergiaa näiden kahden asian välille? Ja mitä te haluatte tehdä, jotta alue tuki ja, ja älykäsä erikoistuminen pistetään täytäntöön. Ja vielä palaisin tähän 300 miljardiin ja investointipakettiin. Aule, ajatteko nyt aluepolitiikan rahat, jotka nyt on saatu alueella käyttöön, asettaa tai palvelemaan uusia tavoitteita sitten, kun tämä komission investointipaketti pistetään täytäntöön? Thank you. We have been talking, even though the new commission... Vaikka uutta komissiota ei ole vielä olemassakaan, me olemme keskustelleet Kristaliina Kristallinen kanssa tutkimuksesta, tutkimusrahoituksesta ja Euroopan talousarvion tutkimusvaroista. Horisonttiohjelma esimerkki. On esimerkki siellä, jossa on hyvin paljon rahaa, 80 miljardia tutkimusta varten. Niin ikään, niin kuin hän minulle näytti, on 15 eri budjettikohtaa, joilla voidaan tukea tutkimusta ja pk-yrityksiä tai muutoin tutkimusta. Samanaikaisesti me käytämme rahaa rakennerahastojen kautta tutkimukseen. Kristaliina pystyy paremmin kuin minä vastaamaan tähän kysymykseen, mutta minä uskon hyvin pitkälti siihen, mitä hän minulle sanoi. Meidän täytyy yksinkertaisesti huolella tarkastaa sitä yhdessä rakennerahastoista vastaavan komissaarin Kristallin ja minun yhteistyössä. Voimme katsoa, kuinka voimme yhdistää budjettikohdat, ja mikäli on tarpeellista yhdistää budjettikohdat niitä tulevia parempi tuloksia saadaan. Hän halusi myöskin EIPn mukaan tähän yhtälöön ja muita rahoitusvälineitä. Joten voimme helposti saada parempia tuloksia aikaan siten, että kootaan yhteen esimerkiksi Verkon Eurooppa, varat, rakenne, rahasto, varat ja horisontti, ohjelman varat ja kenties jotakin yksityistäkin rahaa yksityiseltä sektorilta – Tämä on nimenomaan yksi ydinkysymyksiä, jos meidän täytyy, täytyy tehdä hyvin läheistä koordinaatiotyötä. Angen. Kiitos oikein paljon, kollega Venelangen. Kiitos paljon, herra Katainen. Olisi samalla linjalla Liisa Ferreran kanssa. Erityisesti pitäisi katsoa toimijanne. Ja Suomi voi olla tässä esillä. Se on maa, joka on kilpailukykyinen. Siellä on kilpailukykyinen teollisuus, naisten oikeudet toteutuvat, sama palkka naisille ja miehille. Tämän pitäisi oikeastaan olla vasemmiston mallimaa. Kuitenkin teiltä vaaditaan, että esitätte täällä kaikenlaisia reseptejä, joilla saadaan ihan ihmeitä aikaan. Julkinen velka on tullut tietyille rajoille, kuten markkinat osoittavat. Mahdollisesti pitäisi varoja käyttää, investoida tehokkaammin ja tehdä rakenneuudistuksia keskeisin kysymys kai on se, saadaanko yksityisiä varoja ja saadaanko myös muita varoja sen sijaan, että ne saadaan käyttöön hedge-rahastoihin Luxemburgissa ja muualla maailmassa. Kiitos. Edustaja Lange. Sanoitte, että kaikkein tärkeintä on se, että saadaan enemmän rahaa aitoihin investointeihin eikä pankkitileille. Todella tässä ei ole likviditeetistä ainoastaan kyse. Ei tässä ole oikeastaan rahapulasta lähinnä kyse, vaan kyse on julkisista ja yksityisistä investoinneista reaalitalouteen. Selkeästi on sanottava, että kysyntää ei ole riittävästi eikä ole myöskään tarjontaa. Joten Kun olin pääministerinä kuuden puolueen hallituksessa, niin olen kyllä oppinut jotain yhteistyöstä. Tiedän esimerkiksi yhden faktan, ja se on se, että jos lähtee provosoimaan kumppaneita, joiden kanssa pitäisi yhteistyötä tehdä, niin ei siitä ole apua. Kyllä, ensimmäisen vuoden aikana siellä taisteltiinkin hallituksessa aika paljon ja sitten lopetettiin, kun sellaisen riidan kautta ongelman ratkaisemiseen meni aina tuntitolkulla aikaa. Joten haluaisin olla itse mukana luomassa yhteisymmärrystä niin, että herra Langen, edustaja Ferreira ja minä voisimme löytää asioita, jotka yhdistävät meitä. Varmasti meitä erottavia tekijöitä on olemassa, mutta olen aivan varma siitä – että minä voisin esittää vaikka kymmenen seikkaa, jotka voisivat yhdistää meitä. Keskitytään nyt niihin, näin ehdottaisin. Jo. Sitten kun meillä on ehkä joskus myöhemmin enemmän aikaa, niin voimme myös riidellä, mutta keskitytään nyt niihin kysymyksiin, joiden kautta voidaan luoda jotain uutta. Thank you. Next from... Kiitos liikennevaliokunnasta, kollega Jens Nilsson. Sitten... Kiitos paljon. Minä istuin punaisessa henkseleissä täällä takarivissä keskellä. Palaisin kysymykseen, joka on ollut tänään esillä, jonka Juncker ja Sefcovic ovat saaneet myös aikaisemmin. Sosiaalisesta polkumyynnistä on kyse. Minun kysymykseni liittyy liikennealaan. Mistään kysymyksestä ei keskusteltu niin paljon vaalien aikana, ainakaan Pohjoismaissa, kuin kysymyksestä, joka liittyy epäterveeseen kilpailuun ja sosiaaliseen polkumyyntiin, jota nähdään tieliikennekuljetusten osalta. Joten minulla on samantyyppinen kysymys kun aikaisemminkin on esitetty varapuheenjohtajana, vastaatte myös liikennepolitiikan koordinoinnista ja olen kuunnellut komission edustajia, jotka eivät halua kuulla tätä kysymystä, jotka sulkivat silmänsä täältä. Siksi teidän vastauksenne on nyt tärkeä. Miten toimitte, jotta priorisoidaan tieliikennesektorilla sosiaalisen polkumyynnin vastaisia toimia? Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Taidatte tietää, kun teillä on pidempi kokemus tällä saralla kuin minulla, mutta periaatteen kai tulisi olla se, että jos ja kun investoidaan Euroopan laajuisesti liikennealalle – niin meidän on sitouduttava siihen, että luodaan lisäarvoa koko Euroopalle. Yhdistetään ihmisiä markkinoita paremmin kuin aikaisemmin. Joten yksi ennaltaehto eurooppalaisten varojen käytölle on välttämättä se, että investointi vastaa kaikkia niitä kriteereitä, joita tarvitaan sosiaalisessa markkinataloudessa. Sosiaalinen polkumyynti ei omaa mitään paikkaa tässä. Jos on hyviä tapauksia, esimerkkejä tällaisista käytänteistä, mielelläni kuulen lisää, koska meidän on kehitettävä välineitämme niin, että voimme paremmin tunnistaa epäterveet tekijät tässä investoinnissa. Jos siellä on sosiaalisen polkumyyntiin liittyviä seikkoja tai muita harmaan talouden kysymyksiä. Meidän on oltava riittävän joustavia, jotta niihin voidaan puuttua. Mielelläni kuulisin kantojenne myöhemmin lisää. Thank you very much and... Kiitos oikein paljon. Viimeinen kysymys. Burhard Waltz. Kiitos puheenjohtaja, herra Katainen. Hienoa nähdä teidät jälleen kerran kuulemisen merkeissä. Pari lyhyttä kysymystä. Ensin eurooppalaisesta talouden ohjausjaksosta varsinkin maakohtaisista suosituksista. Varapuheenjohtajana te vastaatte kilpailukyvystä. Miten te olette varmistaa sen, että kilpailukykyä kun vahvistetaan, niin silloin maakohtaisina suosituksilla on entistä suurempi rooli. Toiseksi, hienoa, että totesitte, että tarvitsemme investointeja kasvuun ja työllisyyteen, ja jokainen investointi tuo mukanaan investoin riskejä. Miten te vähennätte riskejä, vain minimaaliselle tasolle? Te totesitte, että haluatte tehdä lisempääkin yhteistyötä parlamentin kanssa. Kuinka te varmistetaan, että investointipaketin yhteydessä parlamentin ääni saadaan kuuluviin ja kuinka tämä toteutuu konkreettisena hankkeena tämä investointipaketti? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ensinnäkin esitit kysymyksen, joka liittyy maakohtaisiin suosituksiin. Mikäli oikein muistan, parlamentti on analysoinut asiaa ja todennut, että 18 prosenttia maakohtaisista suosituksista on pistetty täytäntöön. Olen nähnyt suurempia ja pienempiäkin lukuja tämän osalta, mutta oli miten oli. Nämä ovat osittain vain toimineet, eivätkä niin hyvin kuin mahdollista. Minä tarvitsen teidän apuanne tässä työssä. Tekin pystytte vaikuttamaan hallituksiin kotimaiden kautta. Minä tulen tekemään parhaani ne pyrin vahvistamaan maakohtaisten suositusten merkitystä ja painoarvoa, koska tämä on dynaaminen väline, jota voidaan käyttää sellaisilla alueilla, joilla meillä ei ole lainsäädäntövaltaa. Kuten olemme voineet havaita, nämä suositukset ovat muuttuneet yhä olennaisemmiksi osaksi eurooppalaista talouden ohjausjaksoa. Niiden merkitys on kasvamassa hyvinkin nopeasti. Kuinka vähennetään riskejä, jotka liittyvät suurinvestointeihin? Mikäli yksityinen sektori on mukana, aina on riski, mutta riski pitää jakaa oikeudenmukaisesti niin, että riski ei kaadu pelkästään julkisen sektorin kontolle. ja yksityinen sektori pääsee kuin koira veräjästä. Mikäli on yhteisyrityksestä kyse, silloin riskinkin täytyy olla yhteinen. Se täytyy jakaa. Siksi meillä täytyy olla julkisia välineitä, joilla voidaan vähentää riskin tasoa, sillä etenkin kun on kyse infrastruktuurihankkeista. Yksityinen raha ei välttämättä aina halua ottaa niinkään suurta riskiä kuin mitä hankkeen suuruusluokka edellyttäisi. Siksi tarvitaan julkisia varoja vakauttamaan tilannetta. Tämä asia täytyy siis olla tasapainossa. Viimeinen huomioni on seuraava. Haluan maksimoida. Thanks a lot. Uh, colleagues. Kiitoksia hyvät kollegat. Kiitän kaikkia kollegia Ekonista, työllisyys- ja ITRE-valiokunnasta, myös liikennevaliokunnasta, aluepoliittisesta valiokunnasta. Kiitän teitä, puheenjohtaja, ehdokas, teidän vastauksistanne. No nyt on sitten viimeisen lausunnon vuoro ehdokkaaltamme. Pyydän, olkaa hyvä, herra Katainen. Dear colleagues, thank you very much for... Kollegat, kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on ollut tilaisuus käsitellä ajatuksia investoinnista, kasvusta ja työpaikkojen luomisesta ja miltä tämä paketin oikein pitäisi näyttää. Jos minut vahvistetaan virkaani, niin haluaisin jatkossakin keskustella painopistealueista kaikkien teidän kanssa, teidän valiokuntienne kanssa minkälaisista pain, mitä painopisteitä pitäisi olla, kun puhutaan investointiohjelmasta ja miten te näkisitte, että hetkistä budjettia voitaisiin käyttää paremmin ja minkälaisia rahoitusvälineitä haluaisitte myös tässä käyttää. Jos tulen tähän tehtävään, tarvitsen teiltä apua, kun viedään läpi lainsäädäntöaloitteita, erityisesti mitä tulee sisämarkkinoihin liittyviin kysymyksiin. On monia kysymyksiä, joita jäsenvaltiot ovat vastustaneet vuosien ajan, mutta minä olen varma, että nyt on aika valmis kunnianhimoisimmille ponnisteluille kunnian parempien sisämarkkinoiden puolesta, jotta annettaisiin siis mahdollisuuksia PK-yrityksille – tarjota palveluitaan ja tuotteitaan helpommin. Niin kuin minä jo sanoin ihan muutama minuutti sitten, minä haluaisin keskittyä työssäni todellisiin investointeihin ja todelliseen yhteistyöhön. Poliittisessa elämässä vaikkakaan enää nyt ole poliitikko, mutta olin ennen. Nyt olen virkamies poliittisessa elämässä johtuen arvoja näkemyseruista on, syntyy joskus tällaisia ristiriitaisia tilanteita, mutta senkin olen aikaisemmin oppinut, että ihmiset eivät pidä siitä, kun poliitikot taistelevat, tappelevat. Ainakin tällaista palautetta minä sain pääministerinä ja valtiovarainministerinä. Miksi te, te keskittyy kysymyksiin, jos te voitte sopia, sanottiin. Hyvä rouva, te otitte esille kysymyksen siitä, että luottamus, luottamusta tavallinen kansa ei tunne, ja olen tästä ihan samaa mieltä teidän kanssanne. Mitä sitten, jos alkaisimmekin luoda sellaista ilmapiiriä, tunnelmaa, jossa voimme sopia useammista asioista kuin olla eri mieltä ja käyttää tällaista mahdollisuutta edistääksemme kasvua ja työllisyyttä. Olen varma, että pystyisimme tähän. Haluaisin kiittää jälleen kerran parlamentin jäseniä tästä hyvästä keskustelusta. Toivotan teille mukavaa viikonjatkoa jatkoa ja haluan kiittää myös tulkkeja. Olen aika nopea puhuja. Kiitän kovasti, että autoitte meitä. Haluaisin kiittää myös puheenjohtajaa sihteeristöä tästä tilaisuudesta. Kiitos kaikille. Thank you, Mr. Kiitos oikein paljon komission jäsen ehdokas teille. Luvallanne yhteispuheenjohtaja Kotieri, saatte loppupuheenvuoron. To thank, uh... Olisi vain muutamia sanan käyttää vara ehdokas Kataista tästä mielenkiintoisesta kuulemisesta. Kiitän myöskin kaikkien jäseniä, talousvaliokunnan ja muidenkin valiokunnan jäseniä heidän panoksestaan tähän keskusteluun. Nyt meidän täytyy keskustella tästä ja herra Hillin kuulemisesta. nyt meillä on herra Hillin toinen kuuleminen tulossa. Nyt annan puheenjohtaja Maria Urskuukille. Minä haluaisin kiittää kaikkia kysymyksistä ja kiittäisin herra Kataista. Tässä kyllä oli tiukat tunnit, mutta Kuulemisten on tarkoituskin olla tiukkoja. Ja näin varmasti saadaan parhaat tulokset myös. Kiitos oikein paljon siis tästä kuulemistilaisuudesta. Tämä ei ole varmaankaan viimeinen. Kiitos oikein paljon mulle puheenjohtajille ja teille kaikille Euroopan parlamentin jäsenille tärkeää tietoa. Kello 14.30 järjestetään Franz Timmermansin kuuleminen. Hän on ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdolla. Puheenjohtajakokous on avoin meille kaikille, joten meidän pitäisi olla siellä läsnä. Ja sitten koordinaattoreille kello puoli kahdelta ja sitten Ekon Emp Itre kello kuudelta ja sitten meidän osaltamme vielä yksi kokous seitsemältä. Kiitos myös kaikille, jotka seurasivat tätä kokoussalin ulkopuolella. Kiitos oikein paljon.